Äh, die Sitzung beginnen. Es sind noch nicht alle da, aber... Äh, Aloitetaan. Me emme ole kaikki vielä paikalla, mutta komission jäsen tuli aikaisin ja hän lähtee huomenna Kiinaan, joten hän varmaan ajatteli, että tulee vähän aikaisemmin Euroopan parlamentti. Kiitos, että olitte käytettävissämme. Tämä on tärkeä hetki, koska olemme kaikki hiukan hämillämme niistä ehdotuksista, joita on satanut meidän pöydillemme. Ja on mukavaa, että saamme mahdollisuuden ennen kuin komission työohjelma todella toteutetaan tai sen kanssa päästään eteenpäin. Voimme saada vähän kerrottuja viittauksia siitä, missä mielestämme ehkä on lähdetty vähän väärälle tielle tai ystävällisemmin ei ihan oikealle. Joka tapauksessa siis Rova Vasiliu, sydämestä kiitokset, että olette täällä. Ehkä voisitte lyhyesti niin, tai esityslista pitäisi ehkä hyväksyä ensin. Oletan, että kaikille sopii esityslista, joten se on hyväksytty. Ja sitten pöytäkirjat edellisestä kokouksesta, jos kokouksen loppuun mennessä tänään kukaan ei ole huomattanut mitään edellisen kokouksen pöytäkirjan liittyen, niin pidämme pöytäkirjaa hyväksyttyinä. Muuten pyydän, että ehdotatte muutoksia. Ja sitten muistuttaisin siitä, että tätä kokousta voi seurata netistä. On ikävä, että täällä on niin paljon tyhjiä paikkoja, mutta minäkään en pysty niitä täyttämään. Muistuttaisin siitä, että joitain kieliä täällä ei ole käytössä. Tsekki, Viro, Liettua, Latvia – Malta, Slovakia, Bulgaria ja ruotsin kieli täältä puuttuvat. Kaikki muut kielet ovat käytössä tämän päivän kokouksessa, mutta jos haluatte, voitte puhua hollantia tai portugalia. Näistä kielistä tulkataan kyllä, mutta ei näihin kielin päin. No niin, huomenna meillä on kaksi äänestystä. Muistuttaisin niistä, pyytäisin teitä ottamaan äänestyskortit mukaan, jotta äänestys sujuu ripeämmin. mietinnöstä ja Valovan lausunnosta äänestämme. Ja sitten varsinainen esitystan kohta keskustelu komission jäsenen kanssa. Vielä kerran olen iloinen siitä, että olette täällä tänään ja pyytäisin teitä sydämellisesti johdattelemaan tämän vuoden ohjelman ja ensi vuoden, koska kaikkea tuskin saadaan tänä vuonna päätökseen. Annan teille heti puheenvuoron, jotta meillä on riittävästi aikaa keskustella. Olkaa hyvä, komission jäsen Vasilio. Thank you, Madam Chair. Uh, dear friends, dear... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät ystävät, hyvät kollegat. Tämä on ensimmäinen kohtaaminen kanssanne kuulemistilaisuuden jälkeen ja olen oikein ilahtunut siitä, että voin olla täällä, sillä meillä on edessä erittäin Mielenkiintoinen ohjelma ja minulle on erittäin mielenkiintoista ennen kuin tämä ohjelma löydään lukkoon kuulla teidän näkemyksiänne ja keskustella niistä. Ensiksi täytyy todeta, että mitä enemmän ryhdyn käsittelemään näitä oman alani aiheita, sitä ilahtuneempi olen, sillä näen, että kaikki ne aiheet, joita käsittelen, liittyvät suoraan kansalaisiin. Ja olen saanut tämän kokea vastikään, kun tapasin Erasmus-vaihto-oppilaita ja muitakin oppilaita viime viikolla myös Euroopan nuorisofoorumin edustajia. Eli joka kerta kun näen näitä asiakkaitamme, niin tunnen miten ilahtunut olen tästä ohjelmastamme. Lisäksi olen erittäin ilahtunut siitä, että hyvin monet niistä, joiden kanssa olemme tekemissä, ovat nuoria. Nuorille taidot ja tiedot ovat erityisen tärkeitä. Aivan kuten tässä presidentti varaus on ähm, viime kuussa esittelemässä strategiassa on otettu esille uudeksi vuosikymmeneksi. Meidän lähtökohtamme on tietysti Eurooppa 2020. Se on strategia älykkääksi, kestäväksi, kasvuksi. Ja kun me tulemme tästä kriisistä ulos, niin meidän täytyy pohtia sitä, minkä tyyppisen talouden ja minkä tyyppisen yhteiskunnan Eurooppa haluaa. Jos me uskomme, että kansalaisemme ovat avain vauraampaan ja oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen, niin meidän täytyy silloin asettaa koulutus yhteiskunnan ytimeen ja varmistaa se, että kaikilla on mahdollisuus hyötyä siitä. Koulutuksen tukeminen on ollut prioriteettina Euroopan unionissa jo jonkin aikaa. Eurooppa 2020-strategia uudistaa tämän sitoumuksen. Strategia tekee selväksi sen, että koulumme ja yliopistomme, koulutuksemme ja tutkimuskeskuksemme voivat auttaa meitä määrittelemään uudelleen sen, mitä tarkoitamme älykkäällä ja kaiken sisältävällä kasvulla. Minun mielestäni on selkeitä yhteyksiä Eurooppa 2020 ja Euroopan koulutus puiteohjelman välillä. Odottelen jo innokkaasti sitä mietintöä, jota valmistelette edustaja Vadian johtajuudella. Yksi näistä viidestä päätavoitteesta Euroopan 2020 koskee nimenomaan koulutusta. Komissio on sitä mieltä, että koulun varhain keskeyttävien määrän pitäisi vähentyä 10 prosenttiin. Ja ainakin 40 prosenttia nuorista sukupolvesta taisi lopettaa korkeakoulutuksen tai vastaavan. Nämä tavoitteet ovat uskottavia. Jos me pääsemme niihin, ja minä uskon näin, niin silloin voimme tehdä yhteiskunnastamme oikeudenmukaisemman paikan. Kaikki nuoret ihmiset, riippumatta taustastaan, kaikilla nuorilla pitäisi olla mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki sellaiset välineet, joiden avulla he voivat olla aktiivisessa roolissa maailmassa. Lisäksi me olemme mukana edesauttamassa neljää lippulaiva-aloitetta 2020-strategiassa. Youth on the Move, uudet taidot ja työpaikat, innovaation unioni ja digitaalinen agenda. Sanoisin tässä muutaman sanan niistä jokaisesta, sillä valiokuntanehan ryhtyy käsittelemään niitä aivan piakkoin. Hyvät ystävät, kriisi on kohdistunut nuoriin eurooppalaisiin voimakkaasti. Nuorisotyöttömyys on noin 20 prosentin luokkaa, noin kaksi kertaa niin paljon kuin yleinen työttömyys. Espanjassa kun kävin, niin näin, että nuorisotyöttömyys on 39 prosentin tasolla, mikä on todella valtava määrä. Euroopan nuorten tavoitteet ovat Euroopan tavoitteita. Me emme voi sallia sitä, että kaikki tämä ähm, lahjakkuus menee hukkaan. Meidän täytyy kyetä parantamaan koulutuksen äh, tasoa. Ja se sellaisena on jo valtava tavoite. Meidän täytyy lisäksi ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla koulutuksen suhteesta muuhun osaan yhteiskuntaan. Meidän täytyy löytyä uusia tapoja hyödyntää koko Euroopan kapasiteettia innovointiin. Ja tästä syystä tarvitaan Youth on the Move haastetta. Se tarjoaa sekä uuden poliittisen puitteiston ja uuden ohjelman. Aion esitellä tämän poliittisen puitteiston tiedonannossamme kesäkuussa, kun taas ehdotukset uudeksi ohjelmaksi esitetään ensi vuonna. Youth on the Move yhdistää kaikki yhteiset tavoitteemme ja kanavoi ne neljälle eri alueelle. Me aiomme viedä eteenpäin huippuosaamista korkeakoulutuksessa – liikkuvuutta kaikissa opiskeluvaiheissa, nykyaikaisia elinikäisen oppimisen järjestelmiä ja nuorisotyöttömyyttä ja osallistumista. Ensinnäkin viemme eteenpäin uudistusohjelmaa, joka koskee Euroopan korkeakoulutusta. Minusta me voimme tuoda yliopistot lähemmäksi yhteiskunnan keskiötä ilman, että kuitenkaan vesitämme niiden suverenisuutta. Yliopistoilla on erittäin laaja rooli, mikä menee pidemmälle kuin koulutus ja tutkimus. Meidän haasteenamme on mukauttaa osa Euroopan hienoimmista perinteistä tämän päivän maailman muuttuviin haasteisiin. Viime kuussa Bologna-prosessin juhlapäivä käynnisti Euroopan korkeakoulualueen. Tapahtuma oli menestyksellinen ja ilmapiiri suotuisa lisäkehitykselle. Se, että varmistetaan se, että yliopistotutkinnot nuorilla ovat kaikkein korkeimman tasoisia ja keskittyvät luovuuteen ja työllistämiseen, on paras tapa valmistaa heitä tietoyhteiskuntaamme. Koulutusjärjestelmämme pitäisi vastata paremmin muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin ja sen tulisi heijastella paremmin työmarkkinoiden tarpeita, kun haluamme viedä eteenpäin yli, oppilaiden työllistettävyyttä. Meidän täytyy kehittää vahvempia kumppanuuksia liike-elämän ja koulutuksen välillä. Haluan onnitella Paul Schmitziä mietinnöstä, joka koskee yliopiston ja liike-elämän välistä vuoropuhelua. Se mielestäni on oikea viesti siitä työstä, jonka olemme aloittaneet, että sen tulee jatkua. Ja olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy pyrkiä viemään eteenpäin yhteistyötä samalla kun kunnioitamme yliopistojemme autonomiaa. Samanaikaisesti korkeakoulutuslaitostemme avoimuus on ratkaisevaa. Meidän täytyy mahdollistaa se, että opiskelijat voivat tehdä valistuneita ratkaisuja. Mielestäni ei ole yhtäkään poliittista ohjelmaa, joka olisi edistyksellisempi ja sisältäisi enemmän kuin tämä. Se mahdollistaa sen, että yhä useampi nuori voi hyödyntää korkeakouluopintoja niin, että he voivat sen jälkeen löytää palkitsevaa työtä. Toinen Youth on the Movein tavoitteista on liikkuvuuden lisääminen. Liikkuvuus on ollut valtava menestystarina eurooppalaisessa koulutuksessa. Muistakaapa vain Komenius, Erasmus tai Marie Curie. Kaikki nämä todistusaineisto osoittaa, että liikkuvuus lisää taitoja ja mahdollista työllisyyden laajoissa piireissä. Liikkuvuuden tulisi kuitenkin kuluttua kaikkiin nuoriin, ei pelkästään opiskelijoihin ja tutkijoihin liikkuvuus ei koskaan saa olla pienen eliitin luksusta, vaan sen pitää olla osa jokaisen nuoren eurooppalaisen opiskelijan jokapäiväistä elämää. Tietysti me tarvitsemme riittävästi voimavaroja tämän tukemiseen. Tänä päivänä hyvinkin tunnettujen toimintojen, kuten Erasmuksen avulla, kuitenkin tavoitamme vain suur, pienen osan opiskelijoista. Arvioimme, että liikkuvuustoimemme kautta koulutus ja nuorisopolitiikan tavoittaa noin 370 000 nuorta ihmistä joka vuosi. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia. Jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, meidän täytyy pureutua jäljellä oleviin liikkuvuuden esteisiin. Esimerkiksi olen huolissani opiskelijoiden rahoituksellisen tuen siirrettävyydestä ja siitä, että hyväksytään epävirallinen ja epämuodollinen, kuten myöskin muodollinen opiskelu ulkomailla. Meidän täytyy täyttää velvollisuutemme, että voimme mahdollistaa sen, että heikommassa asemassa olevilla on yhtä hyvät mahdollisuudet ähm, opiskella muualla kuin muillakin. Jos haluamme tavoittaa suurimman osan yhteiskunnasta, meidän täytyy laajentaa niiden ryhmien määrää, jotka perinteisesti menevät yliopistoon. Tietoyhteiskunta tarvitsee jokaisen lahjakkuutta. työpaikkoihin ja harjoittelupaikkoihin tarvitaan lisää liikkuvuutta. Uusi Comenius opiskelijavaihto-ohjelma on oikea askel oikeaan suuntaan. Ja toivonkin, että piakkoin teidän avullanne voimme käynnistää pitkän aikavälin liikkuvuusohjelman, joka koskee opettajia. Huippuosaamisen lisäämiseksi korkeakoulualalla koulujen ja ammattikoulujen täytyy myöskin pyrkiä korkeakoulutuksen ähm, laadukkuuteen. Vuonna 2020 noin 50 prosenttia työpaikoista on riippuvaisia keskiasteen koulutuksesta tai ammattikoulutuksesta. Siitä syystä meidän täytyy nykyaikaistaa myös ammattikoulutusta. Monissa maissa ammattikoulutus on joutunut kärsimään huonosta imagostaan, joka sillä on nuorten silmissä. Ja meidän täytyy oppia, mikä toimii parhaiten jokaisessa jäsenvaltiossa, kuten totesin aiemmin. Harjoittelijoiden täytyisi saada hyötyä paremmin liikkuvuudesta. Tämän vuoden joulukuussa jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet ja komissio käynnistävät uudelleen Kööpenhaminan prosessin. Tavoitteena on esittää tiedonanto komissiolle piakkoin. Siinä jäsentelemme näkemyksemme ammattikoulutuspolitiikaksi, joka tukee 2020-strategian tavoitteita. Lisäksi ehdottaisin, että keskittyisimme varhaisen koulun keskeyttämiskysymyksen haasteisiin. Tämäkin on erittäin suuri heikkous eurooppalaisessa koulutuksessa ja suuri lahjakkuuden tuhlaus. Minusta me voimme tehdä enemmän, kun haluamme tarjota korkealaatuista koulutusta nuorille lapsille, jotka ovat juuri aloittamassa koulutiensa. Todistet osoittavat, että se vahvistaa lasten koulussa pysymistä ja tukee heitä opintojen polulla. Siitä syystä on tärkeää, että me tuemme opettajia ja koulutushenkilökuntaa, kun nämä huolehtivat kaikkein nuorimmista lapsista. Lisäksi meidän täytyy työstää vielä ennaltoehkäisyä meidän täytyy ja meidän täytyy pyrkiä antamaan niille, jotka keskeyttävät koulunkäytensä uusi mahdollisuus, jotta nämä tulisivat uudelleen koulutuksen piiriin. Youth on the Move ei koske pelkästään nuorisoa, vaan kysymys on elinikäisestä oppimisesta, joka on työmme keskiössä. Samalla kuitenkin meidän on tunnustettava, että nuoret ihmisemme joutuvat kohtaamaan hyvin erityisiä ongelmia. Haasteemme on varmistautua siitä, että nämä löytävät paikkansa yhteiskunnassa ja näin voivat ilmaista täyden potentiaalinsa. Tämä on neljäs ja viimeinen Youth on the Movin tavoite. Minusta on hienoa se, millä tavalla tämä valiokunta on osoittanut kiinnostuksensa nuorisostrategiamme kohtaan. Erityisesti kannatan Papanikolau'n mietintöä ja sitä, että se painottaa maahanmuuttajalasten integrointia. Youth on tavoitteena on pureutua nuorisotyöttömyyteen ja tästä syystä työskentelen läheisessä yhteistyössäni komission jäsen Andorin kanssa. Ennen vuoden loppua aiomme esittää tiedonannon, joka koskee uutta nuoriso- työllisyyspuitteistoa. Tavoitteenamme on varmistaa se, että voidaan siirtyä jouhevammin työmarkkinoille koulutuksen piiristä. Haluamme vahvistaa eurooppalaista nuorisopolitiikkaa, joka on jo kehittynyt eurooppalaisen työ, ö, työllisyysstrategian puitteissa ja viedä sitä pidemmälle. Tiedonantomme tavoitteena on paremmin ottaa käyttöön EU-varoja, kun vastaamme kriisin tarpeisiin, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston avulla. Lisäksi haluaisin vielä mainita kaksi muuta 2020 strategian lippulaivaa. Koulutus ja työllisyyspolitiikan täytyy kulkea käsi kädessä, jos tavoitteenamme on se, että haluamme selvitä vahvempana ulos tästä kriisistä. Kriisi on kiihdyttänyt muutoksia yhteiskunnassamme ja koulutuksessamme ja kun maailma muuttuu, niin työelämäkin muuttuu. Jotkut työpaikat häviävät ja toisia taas syntyy esimerkiksi vihreän talouden puitteissa tai terveydenhuoltosektorin puitteissa, kun väestö ikääntyy. Vaadittavat taidotkin ovat erilaisia. Tekninen tieto on aina oleellista, mutta aivan yhtä tärkeää ovat myöskin ne taidot, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat kehittää ja säilyttää uuden tyyppistä tietoa. Me tarvitsemme globaalissa maailmassa näitä uusia taitoja. Tämän avulla pyrimme kuromaan umpeen työelämän ja koulutuksen välisen kuilun. Pyrimme etsimään uusia kumppanuuksia koulutuksen välillä suhteessa liike-elämään, mukaan lukien ammattiyhdistysliikkeet ja julkiset yhteisöt. Haluaisin mainita kaksi näistä ajatuksistamme. Ryhdymme kehittelemään yhteistä kieltä, jonka avulla voidaan kuvailla taitoja ja työpaikkoja. Tämän yhteisen määritelmän avulla voimme paremmin määritellä sitä, minkälaisia taitoja vaaditaan ja tarjota käytännönläheistä tukea työnantajille ja työnhakijoille. Monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet keräämään tietoja, jotta voidaan kertoa siitä, minkälaisia taitoja tarvitaan ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla. Mutta tämä tieto ei vielä ole laajalti saatavilla. Siitä syystä pohdimme sitä, että tällainen eurooppalainen taitoneuvosto perustettaisiin, jonka avulla meillä olisi eurooppalainen ulottuvuus siitä, että kaikki voisivat hyötyä toistensa ajatuksista. Hyvät ystävät ja kollegat, haluaisin myös mainita kaksi muuta 2020 strategian lipuleva aloitetta aloittain innovaation unionista. Huomenna on julkaista vihreän kirjan, joka koskee kulttuuri- ja luovien alojen avaamista ja niiden potentiaalia. Nämä toimialat ovat oleellisia kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vihreässä kirjassa olemme aloittaneet keskustelun siitä, millä tavalla voimme luoda sellaiset olosuhteet, jotka avaavat niiden täyden potentiaalin käyttöömme. Siinä tulisi myös mainita eurooppalainen innovaatioinstituutti. Ei, te on nyt esittänyt kolmea ensimmäistä aloitetta tällä alalla. Lisäksi olen mukana viimeisessä lippulevaloitteessa, digitaalisessa agendassa, jonka sisältö ulottuu myös koskettamaan luovaa sisältöä. Pyrin määrittelemään sen niin, että me saamme lisää luovuutta ja kulttuurin monimuotoisuutta aikaiseksi. Tarkastelemme kolme eri asiaa. Copyrightia, elokuvateattereiden digitalisointia ja kulttuurisisällön digitalisointia. Kaikissa näissä kysymyksissä työskentelen läheisessä yhteistyössä komissiolaisen Cruisin kanssa. Ensinnäkin, että voimme varmistaa oikean tasapainon sen välillä, miten taiteilijat saavat palkkionsa, kuka tarjoaa tätä monimuotoisuutta ja niin, että saadaan mahdollisimman laajapohjainen kulttuurisisältö aikaiseksi. Toiseksi pyrin edesauttamaan elokuvateattereita digitaalisen aikaan niin, että voidaan hyödyntää eurooppalaista rahoitusta mahdollisimman parhaalla tavalla ja aion esitellä tiedonannon tästä. Kolmanneksi aion varmistaa Europeanan rahoituksellisen kestävyyden mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuudet. Tässä suhteessa varapuheenjohtaja Cruz ja minä olemme toimineet läheisessä yhteistyössä kolme viisamiehen ryhmän kanssa. Ja jään odottelemaan myös teidän panostanne tässä suhteessa. Ja varsinkin kun puhutaan Euroopan perinnemerkinnästä, josta olen jo teille kertonutkin. Lopuksi käsittelisin vielä urheilua. Kuten tiedätte, nyt kyseessä on historiallinen aika sekä Euroopan unionille että urheiluliikkeelle. Lissabonin sopimuksessa unioni on ensimmäistä kertaa saanut toimivaltaa tukeakseen jäsenvaltioita toimissaan tällä alueella. Viime viikolla osallistuin Euroopan urheilufoorumiin ja ministeriön epävirallisen kokouksen ja voin kyllä kertoa teille, että oletukset, tässä, odotukset tässä suhteessa ovat erittäin korkealla. Uuden sopimuksen säännösten täytäntöönpaneminen, jotka koskevat siis urheilua, on yksi kaikkein jännittävimmistä tehtävistä tämän uuden toimikauden alkaessa. Ensinnäkin olen ilahtunut nähdessäni, että tämä valmisteleva toimi, josta olette äänestäneet, on todella saamassa, on todella menestymässä. Meidän täytyy hyödyntää sitä tulevaisuudessa ja toivomme, että voimme saada teidän tukenne myös lisävaroille sille vuoden 2011 budjettiin. Toiseksi Ensi syksynä aion esitellä teille tiedonannon siitä, miten me voimme parhaiten hyödyntää uutta toimivaltaamme. Tämä on seurasta neuvonpidosta eri sidosryhmien ja kansalaisten kanssa, joka on nyt tällä hetkellä siis käynnissä. Lopuksi vielä monikielisyydestä, politiikka, joka on eurooppalaisten arvoimme ytimessä. Euroopan komissiolle Euroopan komissiolla on kaikkein koko maailman suurin eh, kieliyksikkö. Käännösten ja tulkkauksen pääosastot ovat maailman huipputasoa, kun puhutaan laadusta. Ja tämä tavoitteena on se, että kansalaisemme voimat ymmärtää toisiamme yli kielirajojen niin, että voimme samalla säilyttää Euroopan kielellisen monimuotoisuuden. Uudet tiet kielipolitiikallamme sisältävät myös ö, ähm, maahanmuuttoyhteisöjen ja työllistämisen ja integroinnin mukaan tähän ohjelmaan. Uusi kehitysala on myös kirjallisuuden kääntäminen ja haluaisin mahdollistaa tähän yhä enemmän mahdollisuuksia uusille kääntäjille, jotka saavat apurahoja. Ensi vuonna tehdään tutkimus tässä suhteessa ja sen avulla voimme sitten astua lisäaskelia eteenpäin. Hyvät kollegat, en aionnut enempää käyttää aikaanne. Nämä ovat lyhyesti minun ehdotukseni lähitulevaisuudelle ja mielelläni kuulen teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitos oikein paljon, komission jäsen. Tuo on valtava tehtävä, joka teillä on edessänne. Ja joskus minusta vähän tuntuu, että Tässä on niin monta aihetta, että osa ehkä voitaisiin jotenkin yhdistää, että saataisiin parempi tulos, ettei tämä työ sirpaloidu, niin esimerkki. Haluaisin vain sanoa teille, jotka seisotte siellä, tulkaa vain istumaan tuonne vihreiden lappujen taakse. Voitte sitten nousta ylös, jos tänne tulee jotain muita kollegoita. Tulkaa vaan tänne istumaan. Okei. Okay. Yeah. I don't see it. It's not, it's not fair if people are here to... Ei ole reilua, jos ihmiset haluavat täällä kuunnella ja joutuvat seisomaan. Eli jos sitten teidän paikkojenne tarvitaan, niin voitte varmasti ystävällisesti jättää ne muille kollegoille. Kiitos jälleen kerran tästä alustuksesta. Ennen kuin annan kollegalle puheenvuoron, haluaisin mielelläni todella yhden minun ongelmistani. Meillä on kaikilla edessämme tällainen paperi. Siinä puhutaan esimerkiksi, sanotaan tiedonanto nuorista ja työllisyydestä, nuorisosta ja vapaasta liikkuvuudesta. Tämä ei ole lainsäädäntö, mutta sitten kun puhutaan komission työohjelmasta, niin tämä on sama, mutta nyt siinä puhutaan lainsäädäntötoimista. Ja kysyisin miten me voimme tehdä työtä. Teemme hullulla työtä tiedonannon pohjalta ja sitten saammekin pöydälle jonkin lainsäädäntöehdotuksen. En ole nyt oikein varma siitä, olisiko tämä todella hyvä työskentelytapa. Eikö olisi parempi, että meillä olisi alusta asti lainsäädäntöohjelma tiedossa, että me tee kaksinkertaista työtä. Tämä nyt vain ihan minun omana mielipiteenä. Jokainen on varmasti ymmärtänyt jo, että minua häiritsee tuo Youth on the Move. Ei siksi, ettei tämä olisi tuettava ajatus Youth on the Move, mutta Youth on the Move ei voi olla nyt kaiken kattava tärkeä aihe, eikä se voi nyt kattaa mitenkään mukaansa elinikäistä oppimista. 90-luvulla ne, jotka olivat täällä silloin, kuulivat, että komission jäsen halusi kaikki ohjelmat, Erasmus, Komenius ja kaikki – yhdistää niin, että nämä nimet poistuvat kokonaan kuviosta. Näillä nimillä oli korkea symbolinen arvo. Ja siksi nimet ovat tärkeitä. Youth on the Move on ihan hyvä asia, mutta se on osa ainoastaan esimerkiksi elinikäistä oppimista. Miten Grundvik-ohjelma voidaan sisällyttää Youth on the Move aloitteeseen, kun se on ikääntyneiden ohjelma? Meidän pitää olla tässä siis nyt tarkkana ettei keksitä jotain iskulauseita, jotka kuulostavat kauniilta ja komission puheenjohtaja on keksinyt niitä tai hänen PR-ihmisensä. Mutta miten tämä nyt jotenkin esitetään niin, että ne asiat, jotka ovat meille jo tärkeitä, kuten elinikäisen oppimisen ohjelma, ettei niitä jotenkin piilotella sinne Youth on the Move-aloitteen taakse, minne se ei kuulu. Minulla siis, siis neuvokomissiolle. komissiolle kun komissio tiedonantonsa antaa, olisi oltava tarkkana siinä, että Youth on the Move ehkä voi korvata nuoriso-ohjelman. Ja nuoriso-ohjelma on sitten hyvissä yhteyksissä elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Näin on ollut aina. Ei niin, että kaikki nyt jotenkin laitetaan yhteen koppaan. Se ei auta meitä millään tapaa. Tämän kautta menetämme uskottavuuttamme. Kaikki ovat tottuneet tuohon elinikäisen oppimisen kaikki tottuivat tähän sanapariin nopeammin kuin ajattelin. Nyt ei siis niin, että pitää jatkuvasti kulkea sellaisen Youth on the Move kyltin kanssa. Ainakin 60 prosenttia ihmisistä jää tämän aloitteen ulkopuolelle myös äänestäjistä, joten toivoisin, että olemme tässä nyt varovaisia emmekä sekoita kaikkea keskenään. Toinen asia minulle tärkeä, urheilu. Minulla on sellainen käsitys, hyvä komission jäsen, että ennen vuotta 2012 emme saa urheiluohjelmaa. Ja uskoisin, että komissio toimii näin myös siksi, että pelkää neuvostoa. Ei tiedä, mitä neuvosto tässä sallii. Ohjelmassa lukee urheilu, mutta mi- mitä tässä nyt tehdään ja kuka tekee? Komission varovaisuus ja pelko siis olla tallamatta kenenkään varpaille on nyt suurempaa kuin se tahto toteuttaa jotenkin Lissabonin sopimuksen urheiluartiklaa. Tiedätte yhtä hyvin kuin minä ja kaikki kollegat, että jatkuvasti urheiluliitot ottavat meihin yhteyttä ja jokainen ajattelee ja on sitä mieltä, että ensi vuonna pitäisi jotain tapahtua ja sitten jälleen ei tapahdu mitään. Sitten jatketaan pilottihanketta. No eikä tämä ollut tarkoituksena. Minun mielestäni komissiolla on ollut riittävästi aikaa ja komissio onkin varmasti pohtinut sitä, miten tätä työtä voidaan toteuttaa. Todella pyytäisin, että olette vähän kunnianhimoisempia, rohkeampia. Nopeasti nyt sanoista tekoihin, jotta urheilun maailmassa emme näytä sellaisilta ihmisiltä, jotka paljon puhuvat, mutta eivät saa mitään aikaiseksi. Ja sanoisin vielä kerran, että pelko kai on tässä taustalla se, että pelätään neuvosta. Meitä ei pelota, me voimme myöskin tukea teitä olemaan rohkeampia. Tässä lyhyt kommentti. Sitten kollega Padia, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos. Haluaisin kiittää Rova Vasiliuta tästä kattavasta tiedonannosta, joka koskee komission ohjelmaa niin kuin se meidän valiokuntamme toimintaan liittyy. Sain sen vaikutelman, että meidän valiokuntamme – puhu monesta asiasta, mutta valtaa meillä on paljon vähemmän. Ja näin siitä huolimatta, että me puhumme asioista, jotka ovat ihan agendan ytimessä, koskevat monien ihmisten elämää. Eli me puhumme asioista, jotka koskettavat ihmisten elämää riippumatta siitä, kuinka paljon valtaa meillä on. Eli meillä on suuri vastuu työskennellä huolellisesti näiden asioiden parissa. Minua koskettaa kaksi asiaa melko merkittävästi niistä, mitkä mainitsit. Ensinnäkin yliopistot, liikkuvuus, ja se, että meillä pitää olla oppisuunnitelmat yliopistossa, jotka auttavat ihmisiä löytämään työpaikkoja. Tämä on ajatus, jonka jaan. Mutta jossakin maissa, kuten omassani Espanjassa, jossa on reagoitu voimakkaasti Bolognian prosessiin ja yliopistojen uudistamiseen, niin sillä on yksi lause, jota ihmiset jatkuvasti toistavat. Se on yliopistojen kaupallistamisen riski. Me haluamme siis erinomaisia yliopistoja. Me haluamme valmistaa nuoria työelämään, mutta nuoret heti ajattelevat, että meidät vain halutaan töihin. Ei sen kummempaa. Olen idean kanssa siis samaa mieltä, mutta miten me voimme reagoida tuohon reaktioon, johon me törmäämme? Ja talouskriisin yhteydessä tärkeä kysymys on kysymys taiteilijoista ja kulttuuriteollisuudesta. Olen kuullut, että tiedonanto on tulossa kulttuuriteollisuuden potentiaalin kasvattamisesta, mutta haluaisin kuulla vähän tuntuvammin, miten tuota sektoria ja miten luovia teollisuuden aloja aiotaan auttaa, jotta me kykenisimme säilyttämään yhtäältä kulttuurin ominaisluonteen ja toisaalta, että tukisimme yrityksiä selviämään kriisistä. Kiitos, Martin. Uh, we definitely... Voin puhua. Voin puhua lyhyesti. Arvostan esitystänne ja äh, esittelette laajan joukon toimia, mutta minulla on kaksi kysymystä. Kulttuurin alueella, oletteko te jo valinneet? Mitkä ovat teidän erityisaiheenne, jos olet erityisen kiinnostuneita? On sanotaan, että tehkää yksi asia, tehkää se oikein. Mikähän se yksi asia teidän tapauksessa olisi? Ja sitten toinen kysymys urheilusta. Minusta se tarjoaa mahdollisuuksia, ja annostaa meille parlamenttina, mutta muutenkin mahdollisuuden johdattaa tie, tietä. Ja mikä olisi tällainen mestareiden liigaprojekti sinulle? Ja nyt en viittaa tässä siihen urheilulajiin, joka meitä monia kiinnostaa ja joka saa jo valtavasti tukea, eli kansalliset ja alueelliset jalkapallojoukkueet. Minä käytän tätä Mestarteliigan ilmaisua muuten. Olisivatko, olis, olisiko se nuoriso? Oletko jo poiminut jotain tuolta alueelta? Ja sitten kysymys ajoituksesta. Mitkä toimet vaatisivat eniten varoja mitä projekteja pitäisi tuplata kooltaan. Voitteko sanoa, että minä haluaisin löytää enemmän rahaa juuri tälle tai tuolle alueelle? Voisitko olla hieman täsmällisempi? Vielä kaksi ja sitten kuulemme vastaukset. Edustaja Nevedalova. Ďakujem vám pekne. Pani komisárka, ja by som vás chcela pochváliť. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä, hyvä komission jäsen, siitä energiasta, jota olette käyttänyt koko tämän asian käsittelyyn. Ja minua miellyttää se, että haluatte tukea nuoria ihmisiä. Mutta haluaisin lisäksi tietää, millä tavalla olette ratkaista nuorten työttömyyden. Haluatteko, että nuoret saavat vain työpaikkoja vai haluatteko olla yhteistyössä myös sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa? Haluaisin tietää, mitä tämä erityisesti tarkoittaa, kun puhutaan ammattikoulutuksesta, niin kaikkein suurin ongelmahan on se, että nuoret eivät ole sitä mieltä, että kyseessä on mitenkään erityisen hyvä koulutus. Kaikki ovat yleensä ajatelleet, että on parempi olla lakimies kuin muurari. Ja monikielisyys tarkoittaa, että käyttää monia kieliä. Merkitseekö se sitä, että komissio pyrkii käyttämään neljää kieltä ensi toimikaudella? Ja lopuksi haluaisin sanoa, että kävin Barcelonassa äskettäin konferenssissa ja siellä esitettiin mielenkiintoisia kommentteja siitä, miksi Lissabonin strategia epäonnistui. Me puhuimme tuestamme koulutukselle, puhuimme koulutuspuitteistosta ja kaikki, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa, ovat todenneet, että me emme voi vain vuosikymmenen alussa todeta, että haluamme päästä tähän tavoitteeseen kymmenessä vuodessa, vaan meidän tulee pohtia koko prosessia, koko menettelytapaa. Eli tulee pohtia sitä, mitä monta vuotta tarvitaan muutoksen tekemiseen? Ehkäpä muutama vuoden kuluttua. Eurooppa 2020 ei ole sellainen menestys, mutta ei se tietysti merkitse sitä, ettenkö minä sitä tukisi. Kiitoksia. Danke, kollegi Fisas. Kiitos, kollega Fisas. Presidenta, y gracias, señora comisaria, por su... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen tästä hyvin kattavasta esityksestä. Haluaisin sanoa, että olen hyvin pitkälti puheenjohtaja Pakin kanssa samaa mieltä hänen mainitsemistaan aiheesta, erityisesti mitä tulee Youth on the Move-aloitteeseen. Sitä kautta ei todella voida kattaa kaikkia elinikäisen oppimisen ohjelmassa. Nekin, jotka ovat jo päässeet tiettyyn ikään, haluavat varmasti käyttää tuon apunelämän myös. Eli tuo elinikäinen oppiminen on ehkä parempi nimi. Ja sitten toiseksi urheilu. Kiittäisin kommenteista. Olin läsnä urheilufoorumin ensimmäisen päivän aikana Madridissa. En pystynyt osallistumaan toisen päivän kokoukseen, ministerikokoukseen, mutta tiedämme, että jäsenvaltioilla on toimivaltaa urheilun alalla. Joissain maissa, Espanjassa ja Saksassa esimerkiksi, tämä on osavaltioilla. Eikö nyt komission tulisi ottaa hyvin voimakkaasti kantaa urheilun osalta ja osoittaa selkeästi, että nyt on tapahtunut muutos. Erityisesti ajattelen sitä, että tämä on ala, joka on hyvin merkittävä EU-ssa. Sillä on merkittävä asema ei ainoastaan nuorten elämässä. Tietenkin usein ajattelemme, että jos nuoret urheilevat, he eivät käytä alkoholia tai huumeita ja niin edelleen, mutta Samalla tapaa se kotouttaa ehkä maahanmuuttajia, sillä on hyviä terveysvaikutuksia. Ja tietenkin on muitakin ongelmia, tietenkin dopingin ja muun kanssa, mutta minusta se, mitä sanoitte urheilusta, ei oikein riitä lainsäädäntöaloitteeseen. Puhutte tiedonannosta, tästä ei ole lainsäädäntöä tarvitsisimme vähän voimakkaammin viestin, joten arvoisa komission jäsen, minä toivoisin, että voisitte tehdä lainsäädäntöaloitteen urheilun alalta, jotta voitaisiin selkeämmin painottaa urheilun merkitystä komissiossa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Kiitos. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Aloittaisin Youth on the Minun on pakko tunnustaa, kun otin vastaan tämän portfolion Barrosolta. Kuulin Youth on the Movista. Ja kuten tekin, odotin, että vastaan tulee ohjelma, joka koskee nuoria ihmisiä ja vähitellen oivalsin, että kysymyksessä ei ollut ainoastaan ohjelma, vaan tällainen ohjelma ja politiikka ja ohjelma oli jonkinlainen sateenvarjo ohjelma, joka ei ottaa alleen ainoastaan nuorisokysymyksiä, vaan myös aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen aikuiset liikkeellä, niin kuin sanotaan. Niin kuin puheenjohtajalle sanoin, minähän olin liikkeellä viimeiset 16 päivää ja minä olen yhä liikkeellä. Ymmärrän teidän huolenaiheenne. Ensiksi haluan vakuuttaa teille, että emme halua luopua menestyksekkäistä ohjelmista, kuten Erasmus, Comenius, Grundtvig. Ne ovat menestystarinoita, emme niistä eroon halua. Mutta meillä oli mielessä yksittäinen tällainen entraushaka. Piste, josta kaikki ohjelmista kiinnostuneet ihmiset saavat tietoa minkä niin avulla voimme yksinkertaistaa menettelyjä ja vähentää hallinnon taakkaa. Tämä on tärkeää. Mutta pohdin asiaa palveluiden kanssa ja todennäköisesti Rosan kanssa ja välitän teille huolenaiheeni aiheenne. Näin me olemme tähän mennessä ajatelleet, että kesäkuussa tulisi ensimmäinen tiedonanto ja myöhemmin ensi vuonna metittäisiin ohjelmaa. Toiseksi haluaisin puhua urheilusta. Me tulemme, tulemme hyväksymään urheilua koskevan tiedonannon marraskuussa – hyväksymme alustavan toimintaohjelman urheilua varten vuodelle 2011. Se on viimeinen valmisteleva toimi. Ja sitten kun olemme saaneet valmistelevista toimista kokemuksia, laadimme ohjelman vuosille 2013. Mutta täytyy myöntää, että pitää olla realistinen nykyrahoitusnäkymien vallitessa. Meillä ei ole paljonkaan varoja näille ohjelmille. Mutta 2012 ja 2013 meillä tulee olemaan ohjelma. Ja sitten lyömme lukkoon visiomme pysyvästä ohjelmasta 2014-2020 ajalle. Kollega kysyi minulta, minkälainen näky minulla on urheilun suhteen. Jos me haluamme luoda lisäarvoa suhteessa siihen, mitä valtiot ja alueet tekevät. Meidän täytyy painottaa urheilun yhteiskunnallista roolia. Ja omat prioriteettini, jos tätä sanaa haluaa käyttää, on sosiaalinen inkluusio. Miten saamme nuoret, maahanmuuttajat mukaan urheiluun. Urheilu liikunta, terveys. Meidän foorumimme aikana ja epämuodollisissa tapaamisissa kaikki olivat samaa mieltä, että liikunnan ja terveyden piti olla ykkösasemassa. Ja myöskin vähemmistö urheilijoiden, miesten, naisten asema on tärkeää. Urheilu ja gender-kysymykset ovat tärkeitä. Meillä on paljon mietittävää urheilun suhteen, mutta yleisesti ottaen priorisoin urheilun yhteiskunnallisia piirteitä. Haluaisin myös painottaa, että meidän urheilua koskevan työmme tapahtuu hyvin läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se on hyvin tärkeää, ja kun puhun sidosryhmistä, en tarkoita ainoastaan isoja kansainvälisiä tai eurooppalaisia liittoja. Tarkoitan kaikkia sidosryhmiä. On tärkeää kaikille mahdollisuus muodostaa mielipiteensä urheilusta ja keskustella kanssamme siitä, mitä urheilun suhteen pitää tehdä. Nyt perussopimuksessa urheilun erityisasema mainitaan ja meidän täytyy kunnioittaa tätä periaatetta ja edistyä urheilun erityisasema, alaikäisten suojelu, urheilu, koulutus työharjoittelu, kaikki tärkeitä kysymyksiä. Mitä monikielisyys merkitsee minulle? Se ei tarkoita ainoastaan sitä, että kannustaisimme ihmisiä oppimaan uusia vieraita kieliä. Me vetoamme ihmisiin valtioihinkin, että kaikille, kaikki kaikki nuoret saisivat mahdollisuuden oppia lisää kieliä. Koska kieli on työkalu, joka avulla nuoret kykenevät viestimään keskenään. He on myös, se on myös keino löytää työpaikka. Kun esimerkiksi sanotaan, että ammattikoululaisten liikkuvuus ei ole kovinkaan suurta. Miksi? Koska heillä ei ole niitä taitoja, joita liikkuvuuteen tarvitaan. Yksi näistä taidoista on kielitaito. Me haluamme parantaa kielten osaamista, jotta jokainen nuori saisi mahdollisuuden oppia kieliä kaikilla koulutuksen tasolla. Kielten oppimisen ei pitäisi olla ainoastaan eliitille, vaan sitä pitäisi tarjota kaikilla tasolla kaikenlaisessa koulutuksessa. Ja sitten yliopistojen Eerin omaisuus. Mä olin Budapestissa ja Viinissä, kun Bolognan prosessista keskusteltiin ja tiedostamme, että Bolognan prosessin suhteen meillä on vielä ongelmia. Mutta olemme kaikki sitä mieltä, että se on prosessi, jonka tulisi jatkua. Meidän pitää tarjota opiskelijoille – opettajille mahdollisuus osallistua tähän prosessiin. Meidän pitää myös jatkaa yliopistojen uudistamista. Tarvitaan niille enemmän mahdollisuuksia autonomian, päätöksenteon autonomian suhteessa opetussuunnitelmaan, opetushenkilökunnan työllistämiseen – ja pääsyvaatimuksiin, mutta myös mitä tulee rahoitukseen myös muualta kuin valtiolta. On erittäin tärkeää, että yliopistojen itsenäisyys tekee niistä niitä osaamiskeskuksia, joita me niistä haluamme samanaikaisesti. Me tiedämme, että nämä mittarit, joista toivottavasti päästään sopimukseen neuvostossa, niissä puhutaan korkeakoulutuksesta ja rinnastettavasta koulutuksesta. Me tiedämme, että tällä me tarkoitamme ammattikoulutusta. Ja joku mainitsikin, että tähän asti Nevad Alova mainitsi tämän. Me tiedämme, että monessa maissa, olen samaa mieltä siis, monessa maissa ajatus ammattikoulutuksesta ei vetoa nuoriin, koska sitä pidetään vähän merkityksisempänä, eikä se vetoa vanhempiinkaan. Ja usein vanhemmilla on vaikutus lasten valintoihin, mutta me tiedämme, että ammattikoulutuksella on iso merkitys tulevaisuudessa. Meidän täytyy painottaa sitä, meidän täytyy uudistaa ammattikoulutusta ja meidän pitää antaa enemmän näkyvyyttä sille. Enpä muista, missä maassa olin, kun asiasta puhuttiin, mutta yksi tapa tarttua tähän ammattikoulutuksen imagoon on se, että, että ammattikoulutusta tapahtuu yliopiston kampuksella. Se, että ollaan samalla kampuksella – Otetaan ammattikoulutuksen imagoa. Tässä on yksi idea. Monista ideoista pitää keskustella. Vaihtaa hyviä käytänteitä. Mutta olennaista on, että tulevaisuudessa täytyy kovasti pyrkiä antamaan ammattikoulutukselle enemmän näkyvyyttä ja sitä täytyy uudistaa. Lehden vastannut kaikkeen. Mrs. Tryppel. Ja edustaja Tryppel. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää komission jäsen Vasililta hänen alustuksestaan täällä tänään. Lähtisin liikkeelle jälleen menestystarinoista, kuten elinikäinen oppiminen ja Erasmus. Kollegoiden tavoin olen vakuuttunut siitä, että näitä ei pitäisi vaarantaa ja ottaa Youth on the Move-aloitteen alle. Tärkeää on, että erotellaan nämä tarkkaan. Monet EUn kansalaiset tuntevat elinikäisen oppimisen ja erasmuksen ja on tärkeää rakentaa tämän tehdyn työn varaan. Kun sanoitte, että haluatte helpottaa saatavuutta, hallintoa ja niin edelleen, niin tärkeää on muuttaa – ranoito kun puhutaan kansalaisten sidosryhmien kanssa, niin yhä uudestaan valitellaan sitä, miten hankalaa on esittää hakemuksia. Prosessi on liian monimutkainen ja kansalaiset turhautuvat paljon näiden projektien kanssa ja tähän meidän pitäisi puuttua. Muuten todella aiheutetaan paljon turhautumista. Nyt palaisin siihen, mitä sanoitte vihreästä kirjasta, luovasta teollisuudesta, luovasta alasta. Unescon yleissopimus kulttuurin monimuotoisuudesta on mielenkiintoinen ja minä haluaisin tietää, miten haluatte parantaa PK-yritysten toimintamahdollisuuksia kulttuurin alalla, koska PK-yritykset ovat ratkaisevassa asemassa – ja minua kovasti kiinnostaisi kuulla kantajanne siitä, miten tekijän oikeuksia voidaan harmonisoida EU-ssa. Haluatteko tukea tätä hanketta vai ette? Haluatteko toteuttaa tätä tietyin ehdoin? Onko kantaja olemassa vai teettekö työtä tämän kannan muotoutumisen edestä? Ja jos näin teette, niin minkälainen on aikataulu? Kiitos, kollega Skuria. Grazie Presidente. Dunque, mi per puheenjohtaja. Minä haluaisin komission jäsenen puhuvan myöskin tästä Youth on the Halusin palata tähän kysymykseen, koska suoraan sanoen en vielä ole täysin ymmärtänyt, miten tämä ohjelma rakenteistetaan. Eli jos tästä tulee ohjelma, joka kohdistuu nuoriin, sen pitäisi tarjota myös lisäarvoa. Niin tämä olisi tietysti myönteistä ja silloin voimme miettiä, miten tämä tar- on parempi nuorille. Mutta jos se on jonkunlainen iso potti, johon heitetään kaikenlaisia ohjelmia ja vaarana silloin on hämmennys ja olemassa olevien ohjelmien leikkaaminen. Niin jotkut puhuivat sitä, että on mahdollista, että leikkaukset kohdistuvat ilmeisesti elinikäisen oppimiseen tai erasmukseen. Mutta jos tuo Youth on the Move tarkoittaisi tuollaista, niin miksi me kannattaisimme sitä? Miksi me halusimme tehdä tällaisen ison padan, jonne kaikki heitetään ja sitten jossa kaikki meidän leikataan? Halusimme myös puheenjohtaja Barroselta lisää informaatiota. Parlamentissa tarvitaan lisää tietoa ohjelman tästä puolesta. Puheenjohtaja Barrosi kuvasi tätä ja näin aivan uutena. Mutta haluaisinpa tietää, tarjoako tämä todella lisäarvoa meille. Ja Euroopan kulttuurivuoden suhteen mehän pohdimme tätä nyt valiokunnassa. Me olemme nimittäneet esittelijän. Meillä on useampi varjoesittelijä, mutta ja sen lisäksi, mitä te olette nyt täällä sanonut, niin sen lisäksi vielä vähän täsmentä, mitä, mistä tässä nyt oikein kysymys? Miten tämä symboli, miten tämä me, merkintä, miten EU voisi edistää sen käyttöä jäsenvaltioiden tasolla? Miten Euroopan tasolla edistää näitä kulttuurikohteita. Kiitos. Kiitos edustaja Boris. Szanowna pani komisarz, chciałbym podziękować za ten optymistyczny... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä hyvin optimistisesta esityksestä, jonka olemme juuri saaneet kuulla. Joka kerta kun kriisi iskee, sitä seuraa sitten syvällisempi pohdinta – ja tarve palata juurille. Meidän täytyy tarkastella edu- koulutusta, joka on hyvin selkeästi esillä Eurooppa 2020 strategiassa. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, mutta ovatko ne realistisia? Meidän täytyy lisätä ja niiden määrä, joilla on korkeakoulutus 40 prosenttiin. Lisäksi meidän täytyy lisätä niiden määrä, joilla on ammattikoulutusta 16 miljoonaan. Minusta nämä haasteet ovat erittäin korkeatasoisia. Kun taas kansalliskoulutusjärjestelmät eivät ole juurikaan joustavia eivätkä kykene muuttumaan nopeasti. Koulutushan kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja tästä syystä meidän täytyy varmistaa se, että voimme hienosäätää toimintojamme ja niiden avulla täytyy päästä erityisiin tavoitteisiin strategiassa. Näin ollen kaksi asiaa. Ensinnäkin korkeakoulutuksesta. Olemme jo kuulleet, että tuon koulutuksen tasoa täytyy nostaa ja siitä täytyy tehdä markkinasuuntautuneempaa. Meidän tulee myös keskittyä tutkimustyöhön akateemisella tasolla, jotta voidaan varmistautua siitä, että akateeminen maailma tekee läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Tämähän on ollut meillä heikkouten Euroopassa, mutta me koskaan pääse tavoitteeseemme, jolle me pano pane tiukkaa ohjelmaa aivan alusta lähtien ja aivan alkukoulutuksesta keskitason kautta korkeakoulutukseen. Ja ehkäpä meidän tulisi keskittyä myös näihin avainasemassa oleviin taitoihin jos kuvitellaan, minkälainen eurooppalainen elää Euroopassa 20-30 vuoden välillä, niin me tarvitsemme sellaista pätevyyttä, kuten monikielisyyttä, kulttuuriperintöä, digitaalista tai tietokoneosaamista. Ja kaikki nämä taidot pitäisi täytäntöönpana hyvin nopeasti kansallisten koulutusjärjestelmien avulla. Komission ja parlamentin pitäisi toimia vain koordinoivana tahona, kun näitä asioita täytäntöpannaan kansallisesti. Näin ollen minusta meidän tulisi keskittyä voimakkaammin näihin pääpätevyysaloihin ja kansallisiin hallituksiin, jotka näiden parissa työskentelevät. Toiseksi kun puhutaan urheilusta, olen sitä mieltä, että urheilun pitäisi kuulua näiden pääalojen piiriin. Olemme puhuneet siitä aiemminkin ja ehkä olisi hyödyksi järjestää tällaisia pilottihankkeita urheiluohjelman puitteissa – Meillä on edelleen jonkun verran liikkumavaraa, näin voitaisiin ehkä tehdäkin. Ja lopuksi, hyvä komission sen 16 miljoonalla eurooppalaisella ei ole hyvä ammattikoulutusta. Aivan kuten edustaja Pakki ja Trippel mainitsivat, olisi tärkeää tarkastella Youth on the Move-ohjelmaa. Emme me ole koskaan saamassa hyvää ammattitaitoa jos äh, elinikäistä oppimista ei mukaan tähän ohjelmaan. Kiitos Särönä Keli ja sitten kolme vastaukset. Uh, Kiitos. Sitten jotakin kysymyksiä liittyen kolmiseen. Ja komissio sen kertoi, että hän on valmis puhumaan urheilusta. Tämä on oikein mukava asia. Meillä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen nämä kolmannen iän yliopistot. että tämä 2020 strategian ja ideana, että yliopistot lähestyisivät yritysmaailmaa, mutta samaan aikaan et halua myöskään vähentää niiden autonomiaa. Mutta eikä tällä hetkellä yksi ongelma olisi, että tämä autonomia on johtanut siihen, että Euroopan yliopistot näyttävät pärjäävän huonommin kuin jotkut muut maailmassa. Miten sitä voi tehdä sitä, mitä haluaa, ja nyt tehdä mitä haluatte, miten autonomia säilyisi. Toisekseen olin kovin iloinen, että kollegat puhuvat urheilusta. Olen vastauksesi suhteen samaa mieltä. Olet jo alkanut kuulemisprosessin, joka on hyvä asia. Ja tämä varmetrikin julkaistiin viime viikolla ja se on sotti, että yksi 2020 strategian tavoitteista se, että ihmiset pysyisivät koulussa pitempään hyödyntää urheilua. Tämä on erikoislaatuinen tilasto, että ihmiset, jotka jättävät koulun 15-vuotiaana, heistä vain 36 prosenttia on aktiivisia urheilussa, mutta ne, jotka lopettavat koulutuksen 20-vuotiaana tai myöhemmin, heistä 76 prosenttia on urheilullisia. Tämä on tärkeä näkökohta. Haluaisin vain toistaa, mitä puheenjohtaja tässä totesi Doris Back, että ihmiset, ihmiset odottavat voimakkaita toimenpiteitä. Ja tässä on sanottu, että tarvitsemme mestareiden liigatyyppisen projektin, ja minusta on tärkeää. Minä haluan, että me keskustelisimme urheilun kielteistä puolista, esimerkiksi dopingista. Ne ovat tärkeitä, mutta ne ovat pääasiassa vadan kontolla, eivät erityisesti EU. Ja haluaisin, että te erityisesti tekisitte sitä, mitä herra Maasin sanoi, että teillä olisi jotain mestariliikaprojekteja, jotta parin vuoden kuluttua sanoivat, että EU todella sai jotain uutta aikaan urheilualueella. Kiitos komission jäsen, olkaa hyvä. Niin, olen samaa mieltä edustaja Tryffelin ja muiden jäsenten kanssa, jotka ovat painottaneet sitä, että on tärkeää ylläpitää Erasmuksen ja Komeniuksen kaltaisia ohjelmia, jotka ovat hyvin tunnettuja. Ja kun nimi mainitaan, niin kaikki tietävät, mitä sen takaa löytyy. Minä puolan tuota ajatusta ja me kyllä tuemme näiden ohjelmien ylläpitämistä. Samalla olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän on yksinkertaistettava menettelyitä, hakumenettelyitä, hallintojärjestelmiä, koska todella olen kuullut viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana niin monien sanovan, että me luovutimme kesken, koska hakumenettely on niin monimutkainen, että me emme tähän enää lähde. Meidän on yksinkertaistettava tätä ihmisten silmissä. Jos haluamme suhtautua kunnianhimoisesti liikkuvuuteen, meidän pitää tehdä annamisesta helpompi prosessi, että ihmiset voivat osallistua liikkuvuusohjelmiin. Haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että meidän on annettava mahdollisuus liikkua, ei ainoastaan yliopisto-opiskelijoille tai lukioikäisille tai opettajille, vaan myöskin nuorille työntekijöille tai harjoittelijoille ammattikoulutuksen aikana. Meidän pitää antaa mahdollisuus olla työssä tai suorittaa harjoittelukausi ulkomailla. Tämä on tärkeää. Espanjassa minulla oli mahdollisuus tavata pari kolme nuorten ryhmää, jotka lähtivät osallistumaan vaihtoohjelmiin ja todella hyödyt näkyvät. Meidän on annettava tämä mahdollisuus kaikille nuorille. Haluaisin sanoa muutaman sanan kulttuurista ja luovasta alasta. Tutkimustemme pohjalta tiedämme, että kulttuuri ja luova ala – on itse ilmaisun ala mahdollisuus ylläpitää monikulttuurista rikkautta Euroopan maissa. Samalla se on myöskin tärkeästä talouden tekijästä. Olin todella yllättynyt nähdessäni näitä lukuja. Jotkut kulttuuripääkaupungit Euroopassa esimerkiksi saivat valtavasti tuloa tuosta nimityksestä – siksi, että onnistuttiin siinä, että yhteiskunta tai yhteisöt siirryvät teollisuustuotannosta, se on sinänsä hyvä asia, mutta tuottamaan myöskin kulttuuri sisältöä. Glasgow, Leeds ja Lille. Ehkä Essen nyt myös. Sama vaikutus nähdään siellä, en tiedä. Hyvin tärkeää on antaa mahdollisuuksia kulttuuriin kulttuurille ja luoville aloille kehittyä. Tässä on hyötyä kahdellakin tapaa, koska annetaan mahdollisuus ihmisille olla luovia, kun puhumme luovista aloista, puhumme kirjoista, joita luemme, musiikista, joita kuuntelemme, elokuvista, joita katsomme. Tämä on siis hyvin moninainen ala joten meidän on tuettava näitä tekijöitä. Kuten sanoin, huomenna hyväksymme kulttuuri- tai luovien alojen vihreän kirjan ja katsomme sitä, miten parhaiten voimme tukea tätä alaa. Eurooppalainen kulttuuriperintö ja sen merkintä – sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat toivoneet, että hallitusten välisestä aloitteesta tulisi eurooppalainen aloite. Minun mielestäni tämän aloitteen hyöty olisi se, että Euroopan kansalaisille annetaan osallisuuden tunnetta. Sitä, että meillä on yhteinen historia, kulttuuri on yhtenäistä ja samilla moninaista koska ne monumentit, jotka sisällytetään, eivät ole näitä perinteisiä. jotka ovat perinteisesti kauniita tai, tai esimerkiksi Unescon kulttuuriperintö. Nimi. Tämä liittyy siis historiaan lähinnä, Euroopan integraatioponnisteluihin. Joten tämä on eri asia. Me siis yhdistämme eri nähtävyydet, jotka voivat saada tämän saman merkinnän. Ja katsotaan sitten, miten annetaan parhaiten mahdollisuuksia näkyä. Me puhu ainoastaan nähtävyyksistä sinänsä, vaan Portugalissa esimerkiksi 1267 kiellettiin kuolemantuomio. Ja tämä on osa eurooppalaista historiaa, joten tällainen merkintä voidaan antaa myös tällaisille merkittäville tapahtumille, ei ainoastaan käsin kosketeltaville asioille. Yliopistoista. haluamme tukea erinomaisuutta yliopistojen osalta, kuten jo sanoin. Haluaisin sanoa, että nyt meillä on käynnissä tutkimus, joka koskee näitä yliopistojen rankinglistoja. Meistä tuntuu, että opiskelijoilla ei ole kovin paljon tietoa siitä, miten tämä yliopistojen ranking toteutuu. Toivomme, että tämä tutkimus saadaan päätökseen ensi vuonna ja sitten katsomme, miten parhaalla mahdollisella tavalla voimme rankata yliopistot eri tavalla kuin perinteisen Shanghain luokituksen mukaan. Ajatellen jokaisen yliopiston tuntaa, koska nyt vertaillaan asioita, jotka eivät oikeastaan ole vertailtavissa. Eli teknisen alan yliopistoa ei voida vertailla humanististen alojen yliopistoon. Eli eri yliopistokategoriat olisivat tarpeen, jotta opiskelijoilla tai nuorilla on parempi mahdollisuus saada tietoa ja perustaa valintansa tietoihin, kun opiskelija tai nuori päättää siitä, missä hän haluaa opiskella mitä. Vielä vähän lisää urheilusta. Aikaisemmin Olin vastuussa terveysasioista komission jäsenenä ja siksi ehkä erityisesti haluaisin lisää vauhtia urheilun tukemisen kaikinikäisille. Meidän on lähdettävä tukemaan nuoria ihan esikouluikäisestä lähtien, että tuetaan urheilun merkitystä, liikunnan merkitystä. Tuetaan sitä, että lapset lähtevät urheilemaan ja että tämä urheiluharrastus jatkuisi kautta koko kouluajan ja vielä yliopistoissa ja yliopistojen jälkeenkin, mukaan lukien myös ikääntyneet kansalaiset. Koska ikääntyneiden pitää myös jatkaa urheilemista, liikuntaa, koska tällä tapaa voimme myös edistää terveempää elämää. Mä nyt asti, joten Tämä on minulle tärkeä ajatus, että tuemme urheilua, liikuntaa kaiken ikäisille. Se, että olisi tällainen mestarien liiga-tyyppinen projekti. No, meillä on mahdollisuus tuota ajatusta harkita. Kaikki nämä ajatukset urheilun yhteiskunnallisista vaikutuksista ja niin edelleen. Teidän panoksenne on varmasti tärkeä, kun puhumme vuosien 2012 ja 2013 ohjelmista ja tulevaisuudesta. Varmasti me kaikki yhdessä voimme löytää tällaisen lippulaivahankkeen, joka on luomassa eurooppalaista lisäarvoa sen lisäksi, mitä jäsenvaltioissa siis tehdään. Kiitos. Vielä viisi kollegaa ja vain vartti aikaa. Pyydän kaikkia huolehtimaan siitä, ettei aseteta samoja kysymyksiä, jotka on täällä jo asetettu. Pyydän todella. Puolitoista minuuttia. Mistä Thank you, Chair. Um, welcome. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa komissaarisen Vasilju. Halusin sanoa erilaisia asioita urheilusta ja kulttuurista ja elinkeinoelämästä, mutta keskityn asiaan, josta ei ole puhuttu paljon, joka on monikielisyys. Minusta vaikuttaa siltä, että sillä on useita eri ulottuvuuksia, kun puhutaan jäsenvaltioista ja siitä, että nuoret oppivat muitakin kuin äidinkieltään. Mutta se, jota te mainitsitte, oli maahanmuuttajayhteisöt. Ja tietyissä jäsenvaltioissa tämä on todella tärkeä kysymys, kun ihmiset tulevat muualtakin kuin EU-sta ja puhuvat omaa kieltään. Ja se, millä tavalla asiaa sitten käsitellään, koska kun ihmiset tulevat EU-alueelle ja puhuvat muita kieliä, heillä ei ole samoja mahdollisuuksia kuin muilla ja siitä syystä usein he eivät voi jatkaa elämäänsä samalla tavalla kuin muut ihmiset, joten tässä on valtava sosiaalisen kohesion kysymys ja liikkuvuuden kysymys esillä. Ja pohdipa vain sitä, mikä teidän näkemyksen oli, että mitä ajattelette tehdä tässä, mitä ehdotatte tehtäväksi siis tällä alalla? Evert. Kiitos, edustaja Evert. Ja, vielen Kiitos paljon puheenjohtaja, komission jäsen. Teillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, erityisesti koulutuksen alalla, mitä tulee korkeakoulujen kehittelemiseen, ammattikoulutuksen tukemiseen tai monien koulupudokkaiden ongelmaan. Nythän koulutuspolitiikassa, erityisesti Euroopassa ongelmana on se, että subsidiariteettiperiaatetta on kunnioitettava. Herra Barroson puheenvuorot koulutuspolitiikastahan Saksassa osavaltioiden osalta johtivat siihen, että vastusteltiin kovasti ja heti sanottiin, että koulutuspolitiikka mukaan Euroopan ei pitäisi puuttua ollenkaan. Pahoin pelkään, että tavoitteet, jotka mainitsitte, jotka ovat varmasti kaikille meistä ihan sopevia, näiden kautta ei varmaankaan saada paljon aikaiseksi sen lisäksi, mitä ohjelmia meillä on. Ohjelmat ovat tärkeitä, haluamme niitä jatkaa, mutta jos haluamme näihin tavoitteisiin, meidän pitäisi erityisesti vahvistaa yhteistyötä ja puhua yhteisistä tavoitteista – jäsenvaltioiden osalta, niin että kaikki pitävät näistä tavoitteista kiinni, kaikki velvoittavat itsensä toteuttamaan tietyt tavoitteet tietyssä aikataulussa. Mitä mahdollisuuksia te näette komission jäsenenä ehkä yhdessä meidän parlamentin jäsenten kanssa siinä, että tällaisiin tavoitteisiin, tällaisista tavoitteista sovittaisiin jäsenvaltioiden kanssa yhdessä niin, että sen lisäksi, mitä meillä nyt ohjelmina koulutuksen alalla voitaisiin päästä eteenpäin vähän. Kiitos Hannu Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää rouva komissaaria hyvästä alustuksesta ja täytyy sanoa, että olen erittäin iloinen ja tyytyväinen, että juuri te olette meidän komissaarimme, koska se innostus ja ote, asenne, mikä teillä on, on hyvin rohkaiseva. Uskon, että näiden tulevien vuosien aikana tulemme teidän johdollamme saavuttamaan tällä koulutuksen ja kulttuurin kentällä monia hyviä asioita. Minun päähuoleaiheeni on tämä EU 2020-ohjelma. Ja lähinnä se, että ettei sinä kävisi silloin, kun kävi tämän Lissabonin strategian kanssa, mikä oli myös hyvä ohjelma, mutta jostakin syystä emme saaneet ruohonjuuritasoa siihen mukaan. Ja nyt kun puhutaan tästä älykkäästä kasvusta ja muusta, niin millä tavalla me löytäisimme niitä keinoja, miten me saataisiin ruohonjuuritason mukaan, jäsenvaltiot siihen mukaan ja että se prosessi voisi olla niin kuin alhaalta ylöspäin oleva prosessi, jossa, jossa todellakin voitaisiin saavuttaa sitten näitä, näitä tavoitteita, eikä se vain jäisi tällaiseksi kirjaimeksi ja kauniiksi julistuksiksi. Ja toinen aivan lyhyesti on kysymys, mitä täällä on hiukan sivuttu näihin yliopistoihin, koska eurooppalaiset yliopistot, vain kaksi on kymmenen joukossa, Cambridge ja Oxford, ja on varmasti yksi iso aihe, mistä meidän pitää keskustella ja löytää keinoja, että miten voitaisiin upgradeata, nostaa eurooppalaisia yliopistoja, niiden tasoa ja instituutioiden, koulutusinstituutioiden tasoa niin, että ne olisivat houkuttelevampia ja, ja nuoret eivät lähtisi Yhdysvaltoihin tai muualle, vaan voisivat jäädä tänne, tänne opiskelemaan. Ja, ja sitä kautta niin kuin nostaa tätä eurooppalaisen koulutuksen tasoa. Tässä lyhyesti, arvo komissaari, minun kysymykseni. Vielen Dank, äh, Benarab. Kiitos paljon, Sitä Benarab. Merci, Madame Vasiliu. Kiitos, äh, rouva Vasiliu, teidän yleiskatsauksestanne, joka oli kiinnostava ja kunnianhimoinen. Haluaisin kuulla teidän viisionne monikielisyydestä ja kertoisin omastani. Minusta kielet eivät ole ainoastaan viestinnän välineitä, vaan jokainen kieli mukana maailman kuvan ja kulttuurin, johon se liittyy. Se merkitsee sitä, että kielten suosiminen antaa mahdollisuuden ää, äh, tavoittaa useampia maailmankuvia. Ja se on erittäin tärkeää, kun maailma on niin monimutkainen. Ja sitten haluaisin palata opiskelijakysymykseen. On erittäin kunnianhimoista haluta, että 80 prosenttia äh, nuorista pääsisi korkeakoulutukseen, mutta ongelma koskee niitä, jotka tulevat vähävaraisesta taustasta. Korkeakoulutusta varten tarvitaan iso tulot, että kykenisi jatkamaan opintojaan. Ajatteko ma- tutkijakysymystä opiskelijoiden asemasta suhteessa niihin tuloihin, joita opiskelu vaatii. Ja sitten tämä on peruskysymys. Työpaikat, opiskelu on hyvä, mutta tuoko se työpaikkaa? Bayer, lisäksi oletteko te harkinneet kulttuurin alueella tutkimusten tekemistä? Min, kuinka paljon työpaikkoja voitaisiin luoda kulttuurin avulla? Ki, bitte, kollege. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Mielenkiinnolla kuuntelin sitä, mitä sanoitte vihreästä kirjasta Oikeastaan se pitäisi ensin lukea, mutta minulla on se pikku kysymys kuitenkin. Juuri taiteen alalla meidän pitää löytää lahjakkuuksia, kouluttaa näitä lahjakkuuksia edelleen. Tämä on vaikea. Meillä on loistavia koulutuslaitoksia, mutta hyvin vähän taitavia taiteilijoita. Minun kokemukseni mukaan tässä on tapahtunut joitain muutoksia viime vuosina. Ja siksi haluaisin osoittaa teille kysymyksen ilman, että olen vakuutunut siitä, että voitte antaa valmiin vastauksen. Ennen olin ihan varma, kun minulta kysyttiin, että Postan Publishmaster München, jos haluaa opiskella ohjaajaksi ja niin edelleen. Jos kameramieheksi, niin on ihan selvää, mihin kouluun tulisi hakeutua. Ja nyt sanoisin, että München tai Babelsberg tai Berlin Friedrichsheim. Siellä on syntynyt tällainen luova yhteisö. Siellä monia nuoria, jotka tekevät luovaa työtä. Siellä on musiikkialan asiantuntijat, tietokoneasiantuntijat lähellä. Siellä on uusi kulttuuri-ilmapiiri, joka mahdollistaa lahjakkuuksien kehittymisen. Ja sillä on nyt suurempi vaikutus kuin kaiken parhaallakin koulutuksella. Se on minun kokemukseni. Halusin vain viitata siihen. Kiitos paljon kollega. Hyvä kehotus, voimme ehkä käydä siellä ja saada muutaman komissiostakin sinne mukaan matkalle. Viimeinen vastauskierros. Yeah. Well, uh, let me start... No niin. Aloitan edustaja Biskistä. No missä tapauksessa voin vastata kysymykseen, mutta voin tietysti ilmaista näkemykseni asiasta. Kun puhutaan koulutuksesta, niin minusta meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että nuorille annetaan mahdollisuus kouluttautua sillä tavalla, joka nuori haluaa ja johon hänellä on edellytyksiä. Sillä tällä hetkellä mielestäni me rajoitamme liikaa opiskelijoitamme. Hyvin nuoresta pitäen annetaan hyvin rajoittunut mahdollisuus edetä Täytyisi antaa enemmän mahdollisuuksia tutkia muita aloja, kulttuuria, urheilua, muita lahjakkuuksia, joita heillä saattaa olla. Tämä on siis visioni, mutta se, millä tavalla siihen, sitä visiosta tehdään totta, niin sitä en kyllä tässä vaiheessa pysty vielä sanomaan. Kaikkea meidän tulee sitä pohtia. Olen samaa mieltä siinä, että monikielisyys ei ole pelkästään työkalu. Se on ehdottomasti kulttuurin ilmaisua. Se on osa rikkauttamme. Se on osa Euroopan rikkautta. Ja 23 virallisen kielen lisäksi meillä on varmaan noin toiset 60 muuta kieltä, joita tuemme, koska me painotamme kovasti tätä monimuotoisuutta ja rikkautta, jota meillä Euroopassa on. Eli kielen oppiminen on yksi asia, mutta monikulttuurisen yhteiskunnan ylläpitäminen on myös, myös toinen tärkeä kysymys. Edustaja Hannibal, teidän kysymyksenne sen suhteen, millä tavalla voidaan auttaa maahanmuuttajayhteisöjä. Minusta ensinnäkin meidän täytyy antaa niille mahdollisuus tai rohkaista maahanmuuttajaa opiskelemaan isäntämaan kieltä. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme tehdä heistä yhteiskunnan osan, mutta samalla täytyy myös antaa mahdollisuus ja rohkaista siihen, että säilytetään äidinkieli. Olen lukenut, että noin 600 kieltä puhutaan Euroopan unionin alueella. Meillä on niin monimuotoinen yhteiskunta Euroopan unionissa. Ja se on myös osa rikkauttamme. Eli ohjelmiemme avulla, rakennerahastojen avulla, ehkäpä sosiaaliohjelman avulla voimme ja meidän täytyy rohkaista alueita, paikallishallituksia, paikallishallintoa, anteeksi, säilyttämään kielellisen monimuotoisuuden. Isäntämaan kielen oppiminen, sen pitäisi ainakin olla sitten täysin etusijalla, jos haluamme menestyä sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa. Millä tavalla sitten verrataan Lissabonin strategia Eurooppa 2020 strategiaan? Minusta erona on se, että Lissabonin strategiassa asetimme liikaa tavoitteita. Meillä oli 24 eri tavoitetta – emmekä tarkkaan seuranneet siitä, mitä joka vuosi saatiin aikaiseksi. Eli tämän pitkän tien päässä huomasimme, että me olleet päässeetkään tavoitteisiimme. Ja siitä syystä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että tällä kerralla meillä täytyy olla vain vähän tavoitteita. Sovittiin viidestä tavoitteesta. Mutta samalla pyritään joka vuosi näkemään se, missä jäsenvaltiot eivät menesty? Ei niin, että ne erityisesti nimetään ja osoitetaan niitä sormella, vaan katsotaan, mitä ongelmia jäsenvaltioilla on ja miten parhaiten voimme auttaa niitä pääsemään tavoitteisiinsa, jotta ne voivat kohdata nämä vaikeudet. Ja kun sitten puhutaan tavoitteista, ne ovat eurooppalaisia tavoitteita. Kun puhutaan esimerkiksi koulun keskeyttämisestä, jäsenvaltiossa tilanne ei ole sama. Mutta täytyy katsoa sitä, missä vaiheessa jokainen jäsenvaltio on ja mikä jäsenvaltio ei menesty tässä suhteessa, hyvin, mitä vaikeuksia sillä on. Ja sitten eri hankkeiden ja ohjelmien avulla voimme auttaa niitä kohtaamaan näitä vaikeuksia. Tämä on mielestäni erona Lissabonin strategia ja 2020 strategian välillä. Ja minä suhtaudun kyllä optimistisemmin siihen, että kun työskentelemme yhdessä, ja olen teidän kanssanne samaa mieltä siellä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, sillä Euroopassa me emme voi asettaa kansallisten valtioiden omia tavoitteita. Sehän kuuluu ehdottomasti jäsenvaltioille. Mutta samalla meidän täytyy tehdä yhteistyötä nähdäksemme, miten voimme parhaiten tehdä yhteistyötä ja auttaa valtioita pääsemään niihin tavoitteisiin, jotka ne ovat itselleen asettaneet. Kiitoksia puheenjohtaja. Very much, eh, miss... Kiitos oikein paljon komission jäsen Vassilio. Toisin vain, että voimme kaikki muistaa sen, että paljon täällä on sanottu, mutta kaikkea ei voida kuitenkaan tehdä Euroopan komission toimesta vaikka aiheesta puhutaan, keskustellaan, useimmat asiat on kuitenkin lopulta hoidettava kotona. Jos katsotaan, miten Bolonian prosessia toteutettiin, niin minä vähän huolissani tulevaisuutta ajatella. Meidän pitäisi välttää aikaisemmat virheet. Ei pitäisi nyt vain antaa uutta nimeä vanhoille asioille, vaan todella luoda jotain uutta ja siksi tarvitsemme lisävauhtia komissiolta. Yhden asian sano, haluaisin sanoa Youth on the Move-aloitteesta. Toivoisin, että ei sanota vain, että yksinkertaistetaan prosessia Youth on the Move-aloitteen kautta. Ei sen kautta yksinkertaisteta yhtään mitään. Me pyydämme yksinkertaistamista, komenius, kaikki. Me olemme pyytäneet yksinkertaistamista alusta asti. Ja pääsimmekin johonkin pikkutavoitteisiin, mutta lopulta edessämme on kuitenkin tämä varainhoitoasetus. Ja meidän molempien komission ja parlamentin pitäisi puuttua tähän, koska muuten ihmiset kyllästyvät ohjelmimme. Youth on the Move ei koskaan, ei iki maailmassa poista tätä paperityön ongelmaa tai ongelmia, joita ihmiset kohtaavat. Tämä ei saa siis olla perusteluna. Me tarvitsemme mikä se on no- oppimisen ohjelmaa. Tarvitsemme Youth on the Move-aloitetta, joka käyttää osittain tuota elinikäisen oppimisen ohjelmaa, mutta koko ohjelman pitäisi jäädä entiselle. Pyydän teiltä tukea tässä, koska muuten menetämme uskottavuutta kansalaisten joukossa. Kansalaiset ovat nyt tottuneet erittäin hedelmälliseen elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Kiitos oikein paljon jälleen kerran. Toivotan hyvää matkaa Kiinaan. Pari päivää Kiinassa tässä aikuisten liikkuvuusasia esillä. Kiitos oikein paljon. Thank you. Thank you.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 So, liebe Kolleginnen Kollegen. Hyvät kollegat, jatkamme esityslistalla eteenpäin. Espanjan urheiluasioista vastaava valtiosihteeri on pyytänyt, että hän voi kertoa Espanjan toimista urheilun alalla tänään no, the Spanish, you, you need Spanish, it is, uh, what is Spanish? Espanja, mikä numero se onkaan? Se on numero kahdeksan kanavista. Olemme iloisia siitä, että Espanjan urheiluasioista vastaava valtiosihteeri Lisa Vetski on täällä paikalla. Eihän tämä ole mikään espanjalainen nimi, vaan puolalainen. Tämä osoittaa, miten kansainvälisistä maista on kyse. On hienoa, että Eurooppa on kasvanut yhteen niin, että on ihan selkeää, että Espanjan puheenjohtajavaltiota voi edustaa Ralisa Vetski. Olemme iloisia siitä, että voitte kertoa tänään Espanjan toimista. Tiedämme, että Madridin urheilufoorumi kärsi myös tuhkapilvestä. Minullakin oli muita menoja, pyrin välttämään tuhkapilven vaikutukset. Mutta toivon, että tuloksia saatiin silti. Espanjan puheenjohtajan valtiona loi vähän pohjaa sille työlle, johon viittasi komission jäsen Vasiljokin äsken. Minä pelkäsin käteistä, että komissio ei ole niin valtavan tehokas tässä urheilupolitiikassa, koska komissiota ehkä vähän pelottaa se, että neuvosto ei halua lähteä toteuttamaan kaikkea urheilun alalla niin kuin toivomme subsidiariteetin takia. Ehkä voitte selvittää vähän näitä pelkoja ja kertoa, mitä suunnitelmia puheenjohtajan valtiolla on ja pyytäisin nyt kaikkia kuuntelemaan, myöskin varapuheenjohtaja Soinia. Kiitos. Valtiosihteeri, olkaa hyvä. Buenas tardes. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja ystävällisestä johdannosta. Olen iloinen ja minulla on suuri kunnia puhua teille ja valiokunnallanne. Pyrin tekemään yhteenvedon asioista, sillä tiedät, että teillä on varmasti paljon kysymyksiä Espanjan puheenjohtajakaudesta. Ensiksi viittaisin siihen kontekstiin, jossa elämme. Sitä me voi välttää. Eli odotuksia on paljon. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen vuoksi, koska ensi kerran urheilu on hyväksytty alueeksi, jolla EUlla on toimivaltaa. Ja meidän täytyy edistää urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Meidän täytyy edistää avointa kilpailua urheilussa ja yhteistyötä. Meidän täytyy auttaa urheilijoita, heidän terveyttä ja turvallisuutta. Meidän täytyy olla yhteistyössä kansainvälisten urheiluorganisaatioiden kanssa. Ja neuvosto on pitänyt komissiolta suosituksia kaikilta näiltä alueilta. Joten Espanjan puheenjohtajakauden aikana on, Espanjan kohdistu paljon odotuksia. Ja kerron, mitä Espanja toivoo saavuttavansa kuuden kuukauden aikana. Totta kai me aloitamme nollasta, koska emme aloita nollasta, koska komissiolla on ollut vuodesta 2001 tiedonantoja asiasta – Parlamentilla on ollut tästä mietintöjä, kuten Belleet ja Mavromaattis mietinnöt äskettäin, mutta myös varhaisemmin. Euroopan urheilusta myös valkoinen kirja, myös toimintasuunnitelma, jossa on lukuisia toimia. Sen lisäksi on ollut paljon urheiluun liittyviä toimenpiteitä, on ratkaisuja EU-tuomioistuimessa, kuten 95 Bosman päätös, Merinan mietintö, joten emme mitenkään auta tyhjästä. Urheiluministerit ovat pitäneet viime vuosina epävirallisia kokouksia. Komissio on pitänyt urheilun liepeltä kokouksia. Olemme edistyneet erityisesti sen jälkeen, kun komission valkoinen kirja on valmistunut. Ja nyt on päätösten aika. Nyt on aika asettaa prioriteetit. Meillä on miettimis- ja kuulemisvaihe. Meidän täytyy myös miettiä urheiluun taloudellisia puitteita. Troikan ja muiden jäsenvaltioiden kanssa komissio on laittanut viisi aloittaa sosiaalinen inkluusio, toisekseen ää, äh, liikunnan ja urheilun lisääminen terveyden lisäämiseksi, kolmanneksi ää, äh, dopingin vastainen taistelu, neljänneksi urheilun koulutuksellinen harjoittelu näkökulma, nuorten ihminen, mistä osallistuminen siihen, ja sitten läheinen yhteistyö kansallisten urheilujärjestöjen kanssa. Ja näin osana jatkuvaa, kestävää, rakenteista tuo vuoropuhelua urheilujärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Ajatuksena myös, että tässä on tällaista sosiaalista vuoropuhelua. Ja meillä oli Barcelonassa tammikuussa ensimmäinen kokous tämän puitteissa. Ja sitten olemme 6. huhtikuuta tapasimme Brysselissä. Euroopan urheilufoorum pidettiin Madridissa 19.20. huhtikuuta, mutta kun puheenjohtaja totesi, ää, tulivuoren tuhkapilviä aiheutti ongelmia, joten siellä ei ollut aivan hirveästi väkeä, mutta foorumi pidettiin ja urheilun eri sektorit olivat esillä. Ja tänään puhun parlamentilla ja eilen oli 22. huhtikuuta oli epämuodollinen urheiluministeriön kokous. Ja tärkeää on, että muodollinen urheiluneuvosto on 10. toukokuuta Brysselissä ja se tulee olemaan ensimmäinen urheiluministereiden neuvosto Brysselissä. Ja sitten meillä on eurooppalainen urheilusymposio kesäkuussa. Ja kun tulin tänne saliin, niin kuulittekin, että komissio on laatinut tiedon luonnoksen, joka on menossa neuvostoon hyväksymistä varten Belgian puheenjohtajakaudella. Ja se ottaa meitä käsittelemään mainitsemiani asioita. Mitä käytännön espanjalaisiin tulee, ensinnäkin me ehdotamme uutta työryhmää, joka käsittelee urheilun tarjoamia mahdollisuuksia, sosiaalisen inkluusion. Meillä on Euroopan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vuosi tulossa käynnissä. Siihen liittyy kokouksia, jotka mahdollistaa näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa. Ja meidän täytyy myöskin vahvistaa tätä rakenteista tuo vuoropuhelua. Tämä vuoropuhelu on tärkeää, koska eri jäsenvaltioiden ja eri urheilujärjestöjen kesken saattaa olla konflikteja. Vaikka yleistavoitteet olisivat samat, täytyy koordinoida viranomaisten ja tahojen näkemyksiä. On hyvä luoda joku tällainen pysyvä elin, jolla on neuvontava asema. Ja Lissabonin sopimuksen myötä komission, neuvoston ja parlamentin pitää olla enemmän yhteistyössä. Toivon, että Belgian puheenjohtajakaudella näitä toimia kyetään, niissä kyetään tekemään päätöksiä. Eli jäsenvaltiot, ja parlamentti ovat mukana näiden urheilun uusien tavoitteiden täytäntöönpanossa meidän täytyy esimerkiksi kansainvälisen olympiakomitean kanssa ja ilmaisen survaltani Samarancin kuolemanjohdosta. Hän on entinen olympiakomitean puheenjohtaja. Me joka tapauksessa siis toivomme, että meillä olisi korkeatason edustus kansainvälisessä olympiakomiteassa ja kansainvälisessä urheiluliikkeessä. Esta, eh, esta comisión, que no debe ser de tener un tamaño... Meidän pitää määritellä, minkälainen tämä edustus olisi. Me haluamme tehokasta edustusta. Eli tämä rakenteisto vuoropuhelu kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa on estoslistalla. Meillä on epämuodollinen kokous, joka on tämän uuden neuvoston valmisteleva kokous ja sitten 10. toukokuuta on ensimmäinen virallinen urheiluneuvosto. Ja uskomme, että tämä uusi luovamme komitea jonka kokoontumista edeltä kaksi kokoontumista jo, niin sitä varten meillä täytyy olla lyhyen aikavälin tiekartta ja pitkällä aikavälillä luomallamme komitealla täytyy olla visio siitä, mitä meidän pitää tarjota urheilulle. Tämä on voimakas idea, joka nyt on kypsymisvaiheessaan. Mitä tiedonantoon toihin tulee, olemme puhuneet ohjelmasta 2012-2013 vuosille sopimuksen tavo- tavoitteiden toteuttamiseksi. Me tarvitsemme enemmän eurooppalaista johtajuutta urheilussa. Eikä meidän tarvita mitään pakkosyöttöä tai kansainväliseen politiikkaan puuttumista. Meillä täytyy olla kuitenkin kollektiivinen lähestymistapa toimia yhdessä. Emme saa olla ainoastaan penkkiurheilijoita urheilupolitiikan suhteen. Meidän täytyy osoittaa johtajuutta Euroopan parlamentilla on, on johtava asema tässä. Parlamentin täytyy olla osa vuoropuhelua. Näillä pyrimme edistämään urheilun alan toim- toimivaltuuksimme. Loistavaa. Oikein sydämelliset kiitokset sitoumuksestanne, joka näkyy myöskin siitä, millä vauhdilla puheenne piditte. Kiitokset. Minulla on sellainen käsitys, että tämä saattaisi johtakin johonkin, mutta minä tulen maasta, jossa yleensä katsotaan kaikkia näitä asioita hyvin varovaisesti ja ajatellaan, että urheiluhan ei kuulu EUlle pätkääkään. Tämän aihe, josta keskustelimme jo täällä aikaisemmin ja mielelläni haluaisin tietää, minkälaista vastakaikua ehdotuksenne saavat jostain maista, niin onko sellaisia, jotka eivät halua osallistua, mutta joutuvat jotenkin osallistumaan? Onko joku todella vastaan vai suhtautuvatko useimmat myötämielisesti? Tämä on minun kysymykseni, mutta ensin kollega Velet urheilun aiheen esittelijänä. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Todella arvostan puheenjohtajan valtion kunnianhimoa. Olen puheenjohtaja Pak teidän kanssanne samaa mieltä. Tässä olisin kysy... haluaisin kyllä kuulla myöskin tämän teidän kysymyksenne vastauksen. Minua kiinnostaa solidaarisuus urheilussa ja kilpailun tasapaino. No tietenkin kilpaurheilun tulevaisuus on tärkeä Euroopassa, mutta solidarisuuteen päästään ainoastaan, jos tasapainoisesti jaetaan uudestaan TV-oikeudet, koska TV-oikeudet ovat merkittäviä merkittävän, merkittävin tulonlähde kaiken urheilun alalla, erityisesti jalkapallon alalla, kun jalkapallo nyt on suosituin urheilulaji Euroopassa. Viittasittekin puheenjohtaja siihen, mutta haluaisin toistaa sen, että meidän tehtävämme, EUn tehtävät ja meidän tavoitteemme Elisabonin sopimuksen mukaankaan ei ole säädellä urheilua. Nämä tehtävät kuuluvat muille, mutta nämä järjestöt FIFA ja UEFA tarvitsevat ehkä vähän tukea, jotta ne siirtyisivät oikeaan suuntaan. Oikeastaan kaikki jäsenvaltiot ja lähes kaikki UEFan valtiot myyvät kollektiivisesti TV-oikeuksia, paitsi Espanja ja Italia, joka kuitenkin on siirtymässä tätä, tämän kollektiivisen järjestelmän suuntaan ensi vuonna. Espanja kuitenkin lähtee myymään näitä niin että Espanjan liiga esimerkiksi myydään yksittäisenä. Ja minä haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on ja mitä edistystä tässä voitaisiin saada aikaiseksi, koska Espanjan liiga ja Englannin ja ehkä Saksan Bundesliga, ehkä myöskin Ranska, nämä ovat kaikki merkittävimpiä kilpailuilta Euroopassa ja ehkä myöskin maailmassa. Ja nämä ovat tavallaan roolimallinen, kun puhutaan solidaarisuudesta. Eli voitteko vaikuttaa tämän hyvin tärkeän prosessiin? Nyt olisi oikea hetki toimia EUn puheenjohtajavaltiona tietenkin ja ennen kaikkea siksi, että muissa jäsenvaltioissa, muissa liikoissa monet espanjalaiset joukkueet myöskin kärsivät tauskin vaikutuksista. Kiitos. Tuossa oli kovasti jalkapalloa edustaja Nemedelova. Ja možem potvrdiť, že Španielsko je futbalové, keď som bola... Kiitos. Voin vahvistaa, että Espanjan jalkapallon maa ja viime kerralla kun olin Barcelonassa, siellä pelattiin El oli eli Madrid, barcelona Tiedän, että espanjalaiset ovat urheilun faneja. Ja minulla on nyt sitten vakava kysymys strategiassa ja keskustelussa. hyvä, että avatte tämän asian keskustelulla, mutta minä en ole asiantuntija. Minä haluaisin tietää, miten EU voi edustaa kaikki urheilulajia, ei puhu ainoastaan jalkapalloa tai jääkiekko, joka on Slovakia ykkösurheilulaji. Tai, mutta entäs pienet lajit, kuten curling tai shakki tai lajit, joiden nimi en edes muista. Miten te haluatte tämän ongelman ratkaista? Haluan vahvistaa, että Euroopan parlamentti on kovin kiinnostunut urheilustamme. Minä ja herra Bellet olemme äh, urheiluryhmän jäseniä ja pyrimme myöskin pääsemään Etelä-Afrikkaan jalkapallon MM-kisoihin ja toivottavasti onnistummekin siinä. Kiitos edustaja Vadia. Gracias, señor presidenta. Bueno. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valtiosihteeriä herra Lisavetskia hyvin kattavasta ja nopeasta alustuksesta, kuten puheenjohtaja sanoi. Minä haluaisin viitata yhteen mainitsemastanne prioriteeteista. Sosiaalinen osallistaminen. Minun mielestäni juuri urheilulla on paljon potentiaalia, kun ajatellaan erityisesti nuoria maahanmuuttajia. Tässä varmasti olisi paljonkin tehtävissä – osallistamisen eteen. Varmasti tiedätte tämän paremmin kuin minä, mutta myönteistä kokemusta on kerätty alueellisella ja paikallistasolla näiden kysymysten piiristä. Ja Minusta tuntuu, että Euroopan unionissa meidän pitäisi käyttää nyt toimivalta, jota urheilun alalla on saatu, jotta voitaisiin parantaa koordinointia näiden alueellisten hyvien käytäntöjen ja aloitteiden osalta, kautta halutaan parantaa erityisesti nuorten maahanmuuttajien osallistamista. Tätä työtä on toteutettu alueellisella ja paikallisella tasolla ja varmasti voitaisiin asettaa näin esimerkki koko EUn alueelle. Ja haluaisinkin tietää, kun puhutte sosiaalisesta osallistamisesta, onko tällaisia aloitteita suunnitteilla? Kiitos. Kiitos. Justin Boris. Szanowny panie ministrze, mój kraj podobnie niestety nie zagra... Hyvä ministeri. Minunkaan ei ole mestaruuskilpailussa mukana, mutta me järjestämme Euro 2012 kilpailut. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Te olette esittäneet erittäin mielenkiintoisen ja kunnianhimoisen esityksen, jossa todetaan, että Lissabonin sopimuksen säännökset voidaan täytäntöönpanna Euroopan neuvoston ja yksittäisten ministerin toimesta. Ja tästä todellakin kysymykseni. Parlamentin neuvoa antava urheiluryhmä, joka nyt on ensimmäistä kertaa perustettu, sillä on aika kunnianhimoiset tavoitteet, mukaan lukien tietyt avaintavoitteet. Tänä päivänä nuorten pitäisi hankkia urheilutaitoja kaikissa eri elämänsä vaiheissa. Odotatteko siis tämän täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa? Olen ymmärtänyt, että jokaisella jäsenvaltiolla ei tällaista strategiaa ole. ja ole meillä ole oikein kunnianhimoista ohjelmaa, niin näitä tällaisia taitoja ei saada hankittua. Toiseksi, oletteko sitä mieltä, että kannattaisi parantaa koulutusjärjestelmää ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä? Yksittäiset jäsenvaltiot omaavat erilaisia kokemuksia. Aiotteko saada näkemystä vaikka, vaikka aikaiseksi urheiluministeriöiden välille, jotta voidaan ottaa lisää henkilöitä mukaan koulutusjärjestelmään? Sillä tilanne ei ole tyydyttävä Euroopassa. Eli kollega Kelly Irlannista. Kiitos Kelly Irlannista. Kiitos oikein paljon. Pojata, puhuitte urheilun järjestöistä ja oletan, että ammattimainen urheilu on edustettuina siellä joukossa, mutta entä harrastele ja tällaiset eri, eri urheilulajien liitot. Señora presidenta, y enhorabuena al secretario de Estado, porque yo creo que... Kiitoksia. Ja onnittelut myös ministerille. Tiedän, että hän on työstänyt tätä asiaa kovasti ja on asiantuntija urheiluasioissa. Ja nyt toista sitä, mitä kollegat totesivat vaikkapa kollega body ja urheilun merkityksestä, sillä miten ihmiset otetaan mukaan ja lisätään integrointia ja sitä, miten tärkeää on, että nuoret harrastavat urheilua. Mutta minulla on erityinen kysymys. Kun puhutaan dopingista, niin minusta yksi ongelmista me Euroopassa on se, että lainsäädäntö ei ole yhdenmukaista. Yhtäältä meidän urheilulainsäädäntö, urheilurangaistukset, jotka soveltuvat silloin, kun urheilija jää kiinni dopingista. Ja lainsäädännössä me Euroopassa meillä on erilaista kansallista lainsäädäntöä tästä asiasta. Se merkitsee sitä, että Ristiriitaisiakin päätöksiä saatetaan tehdä eri elimissä näissä kysymyksissä. Sitten on voimavarojen jako urheilussa. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette vedonlyönnistä jalkapallossa? Ja millä tavalla raha voidaan siirtää vaikkapa jalkapallosta muihin urheilulajeihin, siis veronmaksajan rahaa. Ja kun puhutaan jalkapallosta, niin voidaanko jotenkin rajoittaa näitä aivan valtavia palkkoja, joita pelaajat saavat? Liberaalia minusta kuitenkin markkinavoimien pitäisi ratkaista nämä kysymykset, mutta tietysti liian liioittelut voivat aiheuttaa ongelmia. Lisäksi kysymys siitä, että meillä olisi yhdenmukaiset pätevyyskriteerit urheilussa kautta jäsenvaltioiden. Esitin kysymyksen komission jäsenelle siitä, millä tavalla tiedonannosta voidaan tehdä lainsäädäntöä niin, että osoitamme, miten tärkeä urheilu meille on. Nyt kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Kiitos. Evert. Viimeinen kysymys edustaja Kama Evert. Kiitos, puheenjohtaja, valtiosihteeri. Kysyn ihan lyhyesti. Yksi kysymys liittyy liittyy edustaja Belletin äsken sanomaan siihen, miten myydään näitä televisio-oikeuksia. Saksan liitoista kuulen usein, että haluttaisiin jopa lainsäädäntöpäätös eu tasolla, että saataisiin selvyyttä siihen, että EUn kilpailuoikeuden kanssa ei synny ongelmia tämän keskitetyn oikeuksien myynnin kautta. Onko niin, että urheiluministeri ministerineuvostokokouksessa saada lisäselvyyttä tähän kysymykseen. Toiseksi pyytäisin tukea teidän puoleltanne, kun seuraavasta budjetista neuvotellaan. Viime vuonna hyvin ikävänä koimme sen, että se mitä oli komissiossa esitetty valmisteleviksi toimiksi neuvostossa ensimmäisessä käsittelyssä leikattiin valtavasti puolitoista miljoonaa ilmeisesti jäljelle ja komissio, anteeksi parlamentti sai korotettua tätä summaa, mutta ei alkuperäiselle tasolle. Eli ajattelisin, että jos tässä haluamme eteenpäin ajatellen myöskin valmistelivien toimien lisäksi tehtävää, viittasin tässä puheenjohtaja Pakin alustuspuheenvuoron tämän keskustelun aluksi. Meidän pitäisi Euroopan tasolla myöskin huolehtia siitä, että saadaan vähän enemmän rahaa käteen kun halutaan saada aikaan hyviä vaikutuksia, joita urheilun kautta voidaan saada aikaan. Ja tämä olisi, tuki olisi tarpeen neuvoston puolelta, kun valmistellaan budjettia. Varmasti te voisitte olla tässä meille avulias kumppani. Kiitos paljon. Uskoakseni valtiosihteerillä on nyt riittävä määrä kysymyksiä vastattavaksi. Toivon, että voitte vastata näihin. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä puhuin alussa nopeasti, kun minulle sanottiin, että jos en puhu nopeasti, aikaa ei jää kysymyksille. No nyt on kysymyksiä. Pyydän kuitenkin tulkelta anteeksi, jos olen puhunut liian nopeasti. No niin, kysymyksiin, jotka olivat oikein kiinnostavia. Aloittaisin ensimmäisestä kysymyksestä, jonka esitti herra Bellet, joka puhui TV-oikeuksista. En ole tullut tänne puhumaan omasta maastani, mutta voin kyllä tehdä sen. Tulin puhumaan EUn tavoitteista ja puheenjohtajamaan tavoitteista. Joten kysymyksesi voidaan laajentaa muihinkin maihin. Jos haluat kuulla minun mielipiteeni, joka perustuu tähän valkoiseen kirjaan, kun minulla on tässä, niin minä kannatan solidaarisuutta perusperiaatteena. Toinen kysymys on sitten, pitääkö oikeuksien myynnin olla kollektiivista vai yksilöityä. Minusta olennaista on, että kilpailusääntöjä pitää noudattaa. Ja on joitakin muita yleisperiaatteita. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä sanoit, että ja meillä parlamentissa Alien valiokunta on juuri laatimassa lausuntoasiasta ja me olemme säätämässä parin kuukauden sisällä lakia, joka liittyy urheiluun. Me luomme urheilu tällaiseen taloudellisen valvontaelimen. Niin, että urheilun kulut eivät olisi isommat kuin tulot. Meidän täytyy luoda terve taloudellinen pohja urheilulle. Ja tämä on yksi monista tekijöistä, johon täytyy tarttua. Meidän täytyy uudistaa ammattiurheilua. Muuten syntyy ongelmia. No totta kai nyt me puhumme jalkapallosta ja pidin Platinin aloitetta OFN e suunnalta, suunnalta myönteisenä, että emme miettisi ainoastaan sosiaalista vuoropuhelua, vaan myöskin tällaista reilua peliä rahoituksen kentällä. seuraaja pitäisi taloudellisten vaikeuksien vuoksi sulkea Euroopan pelikentiltä. Tämä on tärkeää, mitä FIFA ja UEFA voivat tehdä sitten TV-oikeuksien myynnin suhteen. Haluaisin vain sanoa, että olen samaa mieltä esittämäsi kannan kanssa. Itse en ole juristi, olen tutkija. Ehkä yhä vähemmän tutkija ja tiedemies koko ajan. Mutta en ole varmaanko harmonisointi, oikeellistumistapa tällä alueella. Tästä jäsenvaltioiden täytyy päättää, mutta Espanjan suhteen mainitsin vielä, että ei liene yhtään lakia tai sääntöä, joka pakottaa kollektiiviseen TV-oikeuksien myyntiin. Siihen on vapaus. Ammattijalkapalvelulla on täysi autonomia päättää käyttää TV-oikeuksien keskitetystä myymisestä, jos niin halutaan. Hallituksen tehtävä on huolehtia, että järjestelmässä on solidaarisia piirteitä. Olen kiitollinen siitä, mitä sanoit. Ja pidän myönteisenä tapaa, jolla työskentelette parlamentissa. Paljon kiitoksia siitä. Tässä oli toinen kysymys, joka liittyi siihen, miten edustuksellisuus voi toteutua urheilussa. Meillä on kansainvälisiä organisaatioita, joten kaikki ovat edustettuina jossakin kansainvälisessä urheilujärjestössä. Joten järjestelmää ei tarvitse sinänsä keksiä uudelleen. En tiedä kuinka monta kansainvälistä urheiluorganisaatiota on. Ehkä niitä on noin 70 suunnilleen. Totta kai niissä on koko ajan voimaeroja. Mutta ei ole mitään ristiriitaa sitä, siinä, että meillä on neuvoantava ryhmä, joka edistää rakenteista tuo vuoropuhelua urheiluorganisaatioiden kanssa. Tämä neuvoantava elin ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että meillä on erilaisia kansainvälisiä urheiluorganisaatioita. Mitä Shakin tulee, minä olen Shakin vahva tukija, ei ainoastaan urheilulajina – Tässäkin maissa shakkia opitaan jo koulussa. Minusta sitä pitäisi edistää koulussa, mutta eipä nyt mennä mertailemaan skalaan. On, on olemassa kansainvälisiä shakkijärjestöjä ja toisaalta meillä voi olla tällainen neuvoa antava elin myöskin. Ja täytyy taata se, että pienten ja isoimmat edustus toteutuu. Padia kuuntelin kommentteille ja olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä, että meidän pitää parantaa koordinaatiota, hyvien käytäntöjen vaihtamista ja kaikki nämä ovat osana komission tiedonantoluonnosta. On tärkeää, että jatkamme noilla linjoilla. Haluaisin myös vastata toiseen kysymykseen. joka liittyy valtavien palkkojen rajoittamiseen, tämä herra Liisen kysymys. Urheilu Euroopassa on erilaista kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa urheiluna saa viihdeteollisuutta. Ja siellä on palkkakattoja urheilun alueella. Euroopassa urheilu mielletään jona, joka tarjoaa tärkeää lisäarvoa sen herättämän intohimoon ja kansallisen ylpeyden muodossa – minusta, että voitaisiin laatia sopimuksia, joka voisi ainakaan rajoittaa yksittäisten urheiluseurojen palkkakuluja. Se voidaan ainakin toteuttaa omassa maassani, maassani, mutta varmaan muissakin. En halunnut puhua erityisesti Espanjan erityistilanteesta. Katsotaanko se teille hyvää menestystä urheilussa ja mit, mitä sitten tulee neuvoan tämän ilmeen, niin mitkä sen tärkeimmät valtaoikeudet ovat. Se täytyy vielä määritellä. Me teemme alustavan ehdotuksen, joka on tarpeeksi yksityiskohtainen. Mutta Belgian puheenjohtajakaudella vuoden loppupuolella – tuosta tullaan tekemään päätös. Ja toinen antaa antavan elimen täytyy myös päättää itse agendastaan ja Ja, mutta jos sillä on yksi ydin valtaoikeus, niin se liittyy vuoropuhelun käymiseen. Me haluamme välttää, että syntyy ratkaisemattomia konflikteja ja sitä varten tarvitaan vuoropuhelua. Joten tuo elin saattaisi tavata joka puoles vuosi esimerkiksi konfliktien purkamiseksi. Ja sillä ei ole lainsäädäntöoikeuksia, niin Kuitenkin tärkeää on, että jos 27 jäsenvaltiota on samaa mieltä, niin sillä on paljon painoa. Jos ne asettavat yhden tavoitteen ja sopivat sen saavuttamisesta, sillä on paljon painoa. Tällaisia toivoja, toiveita me asetamme ryhmälle. Sitten täällä esitettiin myös kysymys koordinaation lisäämisen tarpeesta liittyen koulutukseen ja työharjoitteluun jäsenvaltiossa. Tuo tuota, Santiago Fisas on nostanut myös tuon kysymyksen esille. Ehdotus lisäisi transparenssia urheilun alueella tapahtuvaan harjoittelun suhteen ja myöskin urheiluun liittyvien tutkintojen suhteen. Olen siis samaa mieltä kanssanne. Sitten täällä puhuttiin siitä, miten työryhmä voisi käsitellä amatööriurheilua. On toiveita myös käsitellä työryhmässä joukkueurheilua, ei ainoastaan yksilöurheilua. Ja urheilijoidenkin pitäisi, ainakin minä haluan, että urheilijat ovat edustettuna tässä komiteassa. Urheilijoita on kansainvälisessä olympiakomiteassa, kansallisissa olympiakomiteassa – on urheiluseuroja, liigoja ja kansalaisjärjestöjä. Ja minusta kirkon katon pitää olla korkealla ja edustuksen pitäisi olla mahdollisimman laaja-alaista. Niin, että tiedonkulku ei jumiutuisi, koska edustavuus on liian vähäistä. Sitä me haluamme välttää. Me haluamme, että asiat etenevät. Ja agentitkin täytyy ottaa huomioon tässä. Sitten herra Fises, kysymys dopingista. Tämä liittyy toinenkin ongelma. Ei ole mahdollista harmonisoida lainsäädäntöä tällä alueella. Joskin maissa dopingaineiden levittäminen tai käyttö on rikos, samoin niiden käyttöön kannustaminen. Näin on Espanjassa ja Ranskassa esimerkiksi, en nyt tässä puutu yksityiskohtiin. Joten harmonisointi on vaikeaa. Mutta valkoinen kirja puhuu tästä ja keskustelussa me olemme puhuneet tarpeesta päästä eteenpäin. Joten täytyy ajatella muutakin kuin Europolia, kansainvälisiä antidoping-organisaatioita, muita sellaisia ja pyrkiä myös edistämään asiaa rikosoikeuden alueella. Totta kai jokaisella maalla on oma oikeusjärjestelmänsä. Ja urheilija voi kääntyä tuomioistuimen puoleen vedotakseen doping kieltoa vastaan. Mutta yleensä urheiluorganisaatiot toimivat tässä nopeammin. Ja me haluamme, että tämä järjestelmä toimisi nopeammin niin, että kukaan ei joutuisi odottamaan paria vuotta ennen kuin heidän juttunsa on käsitelty. Mutta olen avoin ehdotuksille. Doping on tahra urheilumaailmalla. mutta sen koordinoinnissa Euroopan tasolla on ollut vaikeuksia. Kansainvälisellä organisaatiolla on tärkeä asema, mutta joskus lainsäädäntö ja esimerkiksi tietosuoja voi aiheuttaa aitoja ongelmia dopingin vastaisessa taistelussa. Jotakin ongelmia on ratkaistu, mutta vielä on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ja niiden ratkaisemassa EU voisi olla johtavassa asemassa. mainitsitte tutkinnot ja vastasin jo siihen. Ja sitten tässä oli kysymys pelaajien urheilijoiden korvauksista ja siitäkin puhuttiin harmonisointi ja ammattitutkintojen tunnustaminen. Tarvitaan enemmän transparenssia. Me saatamme päästä vähän eteenpäin tällä alueella. Ja täällä tehtiin, estettiin toivomus, jota kannatan. On tärkeää sanoa, että komission tiedonanto on erinomainen. Ja jos talouskriisi sallii, toivottavasti urheiluohjelmalle saadaan budjetti. Meillä on ohjelma, prioriteetit on tunnistettu ja kysymysmerkki on, kuinka paljon rahoitusta on tarjolla dopingvastaiseen taisteluun. Urheilun ro- rooliin tervetäytelleen liittyen. Olen samaa mieltä kuin teet lainsäädäntöaloitteen suhteen kannattaisin sellaista. Täällä esitettiin kysymys, että en täysin ymmärtänyt. Tämä liittyy eurooppalaisiin aloitteisiin liittyen mm, mainostamiseen tämän kysymyksen ensimmäistä osaa antaisin ymmärtänyt, mutta Bortin suhteen urheilumaailma on tärkeä ja se tarvitsee rahaa ja mitä enemmän sitä parempi. Ja voin sanoa, että pääministeri Tapatero on samaa mieltä. Me pyrimme saamaan saman budjetin tälle. Mutta joka tapauksessa, kun toimivalta on kasvanut tässä, niin myöskin rahoituksen kasvamisen suhteen on toiveita. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. En koskaan uskonut, että joku voi puhua nopeammin kuin minä, mutta onnittelut. Tästä saimme erittäin paljon tietoa. Minusta tuntuu, että te ja toivottavasti ne seuraa puheenjohtajakausin Belgia. Silloin hän Veletkin voi vähän painostaa, jos silloin on hallitus paikalle. Muuten on huolehdittava siitä, että siellä on kunnollinen ministeri paikallaan, jotta voimme yhdessä saada oikealle raiteille tämän urheilukysymyksen. Neusta nyt puheenjohtajan valtio on valmiina, parlamentti myös. Nyt voimme aloittaa työn, jotta ulkomaailmakin voi todeta, että me todella olemme valmiita – tekemään työtä sen pohjalta, mitä sopimusten turmin voimme nyt tehdä. Vielä kerran kiitokset ja onnea matkaan. Yeah. Kiitos. Kiitos.